Good morning everybody. I think, uh... Hyvää huomenta. Voimme varmaan aloittaa. Useimmat varjoesittelijät ovat paikalla käsittelemässä ensimmäistä erittäin tärkeää aihetta ja muita jäseniä, joilla on kiinnostavaa sanottava Brendika kertoi, että hän oli eilen Kroatiassa ja aiheena oli sairaanhoitajien ammattipätevyys. Rava Weisgerber ei ole valiokunnan jäsen, mutta, mutta on jäsen että toivotan hänet tervetulleeksi myöskin lausunnonantajana ympäristövaliokunnassa, joka on, jonka hän tekee kello 10. Kiitos, että ehditte tulla tänne. Avauskommenttina sanoisin kaikille, että tämä kokous menee verkkoon, kuten aina, joten toivotan tervetulleeksi kaikki meitä verkosta seuraavat. Uskon, että monet ihmiset erilaisista ammattijärjestöstä seuraavat meitä. Toivotan teille tervetulleeksi. Voitte seurata myöskin meitä verkkosivullamme. Ja sieltä löydätte lisätietoja ja voitte myöskin tilata uutiskirjeemme valikuntamme verkkosivuilta. Joten siirtykäämme ensimmäiseen aiheeseen. Annan kohta puheenvuoron kovasti työskentelevälle äh, esittelijällemme ja varapuheenjohtajalle Bernadette Verniolle. Ja toivotan myös tervetulleeksi komission edustajan, joka on tästä vastuussa olevan pääosaston osastonjohtaja. Hän on varmasti perehtynyt tarkistuksiin huolellisesti. Nyt meillä on siis mahdollisuus käsitellä tarkistuksia. Bernadette kertoo omat tuntonsa ja sitten Rova Weisgäbä puhuu. Hänen täytyy mennä äänestämään toiseen valiokuntaan kello 10. Sitten Rovalla Grip, Buzoi, Toivomme, että Turunen tulee paikalle. Gustafsson on paikalla. Olen Rava McClarkinin puolesta täällä, joten hän on antanut minulle nuotit. Ja Schwab haluaisi puhua. Prendergast, haluatteko te puhua? Selvä. Kaikki haluavat. Äänestys on kymmeneltä, joten seurataan kelloa, mutta varmasti meillä on aikaa puheenvuoroihin. Mä täysiksi pyytäisin esittelemme Bernadette Vernioita avaamaan keskustelun. Merci, monsieur le président. Bonjour. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja erityisesti varjoesittelijöitä, joiden kanssa olemme tehneet hyvää työtä. Meillähän oli kokous myös eilen ja muitakin kokouksia on Olemme tehneet tämän aiheen tiimoilta yhteistyötä ja olemme havainneet, että kansalaiset ja myös ammattilaiset ovat tästä aiheesta hyvin kiinnostuneita. Totta kai tähän liittyy kansalaisuuteen liittyvä symbolinen arvo, mutta asiaan liittyy myös kasvumahdollisuuksia ja uusi ulottuvuus sisämarkkinoilla. Ja totta kai mukaan täytyy ottaa myös kansalaisten hyvinvointi. 653 tarkistusta on nyt jätetty kollegoilta tähän aiheeseen. Vaikkakin tarkistuksia on paljon, niin olemme voineet yleisesti olla luottavaisia sen suhteen, että löydämme hyviä kompromisseja. Vielä vaaditaan jonkin verran aikaa enemmän kuin mitä ennakoimme. Ja valiokunnan sihteeristö voisikin huolehtia, että valiokunnan äänestystä lykätään 10. päivä tammikuuta saakka. Toivottavasti äh, tämä toteutuu, koska lähestulkoon kaikki ryhmät koordinaattorien tasolla olivat tästä samaa mieltä, jotta voimme paremmalla tavalla saada lopputuloksen aikaiseksi. Vaikkakin tarkistuksia on paljon, niin meillä ei ole suuria kiista-aiheita pääkysymyksestä. Ensimmäinen teema, ensimmäinen aihe, ammattikortti Tätä keskustelua on käyty useita kuukausia jo. Toki tässä voidaan keskustella määräajoista ja tähän on tehty paljon tarkistuksia. Se, että jäsenvaltio, vastaanottava jäsenvaltio myöntää pätevyyden, vaikkakin muistutan, että näinhän on jo sellaisten ammattien suhteen, joissa tunnustaminen tapahtuu automaattisesti ja jossa on yleisjärjestelmä – jonka kautta huomioidaan kansanterveydelliset yleiseen järjestykseen liittyvät näkökulmat. En usko, että tästä tulee minkäänlaista ongelmaa saada kompromissi. Olen hieman epäileväisempi sen suhteen, että olisi tällaisia uusia pilottihankkeita, jotka sitten viivästyttäisivät meitä. Tämä kortti on vapaaehtoinen, se on sähköinen ja ennen kaikkea toimiva IMI-järjestelmän tuella. Kustannukset näin ollen ovat äh, rajalliset. Delegoiduista säädöksistä on paljon tarkistuksia. toimeenpanoa ja delegoidut säädökset, joissa täsmennetään kutakin ammattiryhmää koskevat erityisehdot silloin, kun haetaan tällaista korttia, määritellään niin, että kuullaan kansallisia asiantuntijoita ja ammattilaisia, ammattihenkilöitä – Tämä sääntö on jo olemassa tällä hetkellä ja siitä muistutetaan myös tarkistuksessa 86. Niin ikään olisin henkilökohtaisesti myönteinen sen suhteen, että taattaisiin se, että viranomaiset vastaavat hakemuksiin, pyyntöihin. Ja jopa niin, että määräaikoja voitaisiin tarvittaessa löysentää. Tämä tunnustaminen ei missään tapauksessa ole oikeus harjoittaa ammattia suoraan. Sitten 262 ja 312 tarkistukset muun muassa liittyvät siihen, että viranomaisten täytyy ainakin tarkistaa tutkintojen pätevyys. Toinen tärkeä teema tarkistuksissa on osittainen pätevyys. Mitä tulee osittaiseen pätevyyteen, niin on suuri enemmistö, jotka ehdottavat, että ainakin terveysalan ammatit jätettäisiin ulkopuolelle, tai sellaiset ammatit, joilla on merkitystä yleisen turvallisuuden kannalta, ja jopa sellaiset ammatit, joihin pätee tämä automaattinen tunnustaminen. Minäkin voin yhtyä tähän linjaan, vaikkakin ajat ajattelen. Toki voimme keskustella kollegoiden ja varjojen kanssa vielä. Kansalliset viranomaiset, kansallisten viranomaisten pitäisi tapauskohtaisesti tutkia nämä tapaukset oman vastuualueensa mukaisesti. Meillä on kuitenkin tässä osittaisen pätevyyden kysymyksessä rakentavia ehdotuksia ja pitää, pitäisi pystyä löytämään järkevä ratkaisu. Sitten harjoittelukysymys. Uskon, että tässäkin voimme löytää ratkaisun. Lähestulkoon kaikki tarkistukset menevät siihen suuntaan, että poistettaisiin tämä korvauskysymys. Tiedän, että tämä voi aiheuttaa juridisia ongelmia, mutta ratkaisun pitäisi löytyä, kun olemme oikeudellista yksikköä kuulleet. Uskon, että löydämme ratkaisun, joka soveltuu tähän tilanteeseen. Sitten yhteiset koulutuspuitteet. Olen vakuuttunut, että tämä väline on hyvin lupava, jopa kenties välttämätön. Näin ollen ehdotukset, jotka tulevat Busoilta ja Rosfordille, jotka pyrkivät joustavoittamaan järjestelyä, ovat hyviä. Meillä on konsensus siitä, että toimivaltaisilla viranomaisilla on vastuunsa koulutuskysymyksissä, mutta täytyy pohtia näitä käytännön järjestelyjä, käytännön olosuhteita. Useinhan käy niin, että käytännön olosuhteet aiheuttavat ongelmia. Sitten varoitusmekanismi. Tähän liittyy kysymys, joka nousee esille sen suhteen, että kunnioitetaan toisaalta syyttömyysoletusta ja toisaalta sitä, mikä on kansallinen toimivalta. Tässä täytyy vielä keskustella ennen kuin löydämme konsensuksen. McClarkin muun muassa on tehnyt tarkistuksia, joka on hyvin lähellä 36 ja 75 tarkistuksia, niin jotka aiheuttivat suurta huolta. Joudumme varmaankin palaamaan vielä keskusteluun tästä aiheesta, jotta löydämme ratkaisun, joka takaa potilaiden turvallisuuden eikä kuitenkaan vaaranna ammattilaisten asemaa. Puheenjohtaja nosti esille sairaanhoitajat. Tästä aiheesta ei voida keskustella huomioimatta sairaanhoitajia. Meillä on, ovat nämä alakohtaiset kysymykset, muun muassa sairaanhoitajien kysymykset. Meidän on löydettävä aika nopealla aikataululla ratkaisu ongelmiin joita puolalaiset ja romanialaiset sairaanhoitajat kokevat. Sitten toisaalta, kun ajattelemme koulutuspätevyyden päivittämistä ja tätä 12 vuoden määräaikaa, tämä on edelleenkin ongelmallinen kysymys, vaikkakin olen tyytyväinen siitä, että olemme voineet käydä vuoropuhelua jo usean viikon ajan tästä aiheesta. toivoa on katson tässä Andreasia ja Weisbergeria, olen vielä hieman hämilläni. En oikein tiedä, millä pääsemme tästä eteenpäin, koska varna on se, että syntyy jopa syrjintää, ainakin epätasapainoa. Ja lisäksi tarkistuksissa EPPltä on aivan liian epämääräisiä ja riittämättömiä määrittelyjä, kun ajatellaan tätä laatuvaatimusta. Haluaisin vielä toistaa sen, että kyseessä ei ole se, että kyseenalaistamme koulutusjärjestelmän, joka on tällainen kahtalainen kaksitasoinen järjestelmä. Sehän on osoittanut toimivuutensa muissa ammateissa, mutta kyse on siitä, sopiiko se edelleenkin sairaanhoitajan ammattiin sellaisena kuin sitä toteutetaan, sitä harjoitetaan suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Tässä aiheessa olisi mielenkiintoista viitata kaksitasoisen koulutusjärjestelmän erikoispiirteiseen kautta linjan tässä direktiivissä, vaikkakaan tämä ei vaatisi määritelmää. En halua puhua liian pitkään, koska aika kuluu joutuisasti. Ja olisi hyvä, että voisimme myös keskustella ja voimme kuunnella kollegojen kantoja. Tämä on alustus, joka ei tietenkään ole kattava, olisin voinut nostaa esille myös notarien tilanteen tai lääkärien tilanteen, mutta mehän tunnemme nämä kysymykset, joista nyt on kyse, ja meillä on jo enemmistö, laaja enemmistö parlamentissa. Me olemme eilen illalla aloittaneet varjojen kanssa keskustelut, jotta saamme parlamentin kannan, kannan joka on johdonmukainen ja joka saa laajan tuen taakseen. Ja joka sitten voisi saada myös neuvoston tuen, jäsenvaltioiden tuen, ja jota kansalaiset ja ammattihenkilöt voisivat tukea. Meillä on ollut eilen varjojen kanssa ensimmäinen kokous, toinen kokous Strasbourgissa on 21. marraskuuta, kolmas kokous varmaankin pidetään tammikuun ensimmäisellä viikolla vuodenvaihteen jälkeen. Todennäköisesti 10. tammikuuta on kokous. Haluan kiittää jo tässä vaiheessa ja mielelläni kuuntelen keskustelua. Kiitos. Paljon kiitoksia Bernadette selkeästä katsauksesta monin tarkistuksiin. Katoit paljon maaperää, mitä aikaa rajojen muuttamiseen koordinaattorit täytyy hyväksyä se, mutta esitit hyvät perustelut sille, että sitä muutetaan, että, eli että pystyisimme parantamaan tarkistuksia, saisimme sitä kautta laajan enemmistön parlamentissa ja se voisi auttaa vastaissa neuvotteluissa, mutta en vielä sitä päätöstä ratkaise tässä. Mutta ensiksi lausunnolla Teara Vaiskävä Muut varjastelijat ovat varmaan pahastu, jos Anja puhuu ensin. Mutta voisitko puhua lyhyesti? Mutta sinun täytyy lähteä joka tapauksessa. Voisimmeko kuulla sinun kantasi ja voisitko kertoa, mitä ympäristövaliokunnassa tapahtuu? Ja Kiitoksia puheenjohtaja tästä ymmärryksestä. Eli keskityn nyt näihin keskeisiin kohtiin. Liian monissa kohdissa meillä on yhteisymmärrystä ja pääsemme varmasti sopuun esimerkiksi tästä osittaisesta saatavuudesta. Ja varmasti tästä saadaan kompromissi esimerkiksi terveydenhuoltoalan ammateista. Eli tehdäänkö tämä sitten yksittäis, yksitellen ja sitten kieli kokeen pitää olla korkeatasoinen terveydenhuollossa, koska liian usein tapahtuu niin, että kielitaito ei ole riittävä. Ja sitten tämä ammattikortti on mielestämme myönteinen asia, ja tämähän on myöskin ydinkohta ehdotuksessa. Ja yleisesti, kun katsomme tätä kokonaisehdotusta, niin olemme kyllä myönteisiä sen suhteen, koska liikkuvuutta voidaan näin parantaa ja voimme todellakin edistää sisämarkkinoita. Tästä huolimatta katson kuitenkin, että tämä sairaanhoitaja kysymys on hyvin keskeinen. Ja meidän täytyy katsoa hiukan neuvoston suuntaan, ei pelkästään Saksan näkökulmasta, vaan myöskin tiettyjen muiden maiden, esimerkiksi Maltaan, Slovakian, Unkarin, Alankomaiden ja Luxemburgin, Itävallan näkökunnasta, koska tämä saattaa johtaa siihen, että direktiivi ei toimi, jos sopua ei saada aikaan. Ja haluaisin myöskin selkeästi todeta, että no ensinnäkin periaatteessa kyllä kiittäisin tästä avoimuudesta, jota meillä on ollut, kun olemme keskustelleet esittelen kanssa. Ilmapiiri on hyvin myönteinen, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että olin hiukan pettynyt tähän kysymykseen sairaanhoitajista, koska viimeksi tästä puhuttiin hiukan avoimemmin valiokunnassa ja tästä voisin kertoa hiukan lisää. Eli kuten sanoin, näissä mainituissa maissa – ei ole mitään 12 vuoden peruskulutusta ja näissä maissa hyvin suuri osa esimerkiksi reaalikoululaisista pääsevät tähän ammattiin, mikäli direktiivi pysyy ennallaan. Tämä on nyt valtava ongelma erittäin hyvälle koulutukselle, eli ammattikoulutukselle. Me olemme menestyneet hyvin Esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä on, nuorisotyöttömyys on meillä alhaisin, 8 prosenttia. Se on nyt keskimäärin 22 prosenttia, monissa maissa vielä korkeampi. Ja tässä ammattikoulutuksessa on enemmän teoriaa ja enemmän käytäntöä kuin direktiivissä on määritelty. Ja sanoisin, että minun mielestäni tässä on nyt pieni rakennevirhe. Tässä kiinnitetään huomiota koulutuksen laatuun, mutta ei kuitenkaan koulutuksen sisältöön. Eli tämä nyt on, menee komission suuntaan. Eli tässä määritellään koulutuksen sisältöä. Se on nyt muistaakseni vuodelta 77. Ja sitten kun katsotaan näitä kompetensseja, joita sairaanhoitajalla pitää olla, ja siinä keskitytään ainoastaan kouluopetukseen. Eli täytyy kiinnittää huomiota koulutuksen sisältöön. Esimerkiksi Liise totesi valiokunnassa, että hänellä on ylioppilastodistus, mutta kun hän aloitti toimintansa lääkärinä, niin hän kiinnitti huomiota aina sairaanhoitajien työkokemukseen, koska koko tämän ajanhan he ovat jo työelämässä mukana. Eli ehdottomasti vastustan sitä, jos puhutaan tästä kaksoiskoulutuksesta ja jos ei sitä mukauteta sairaanhoitajakoulutukseen, Esimerkiksi Isossa Britanniassa on hyvin paljon sairaanhoitajia muista maista, esimerkiksi Saksasta. Ja toisaalta tällaista kaksitahoista järjestelmää ei tarvita. Tämä kaksitahoinen järjestelmä viime kädessä on askel kohti sitä, että tänään äänestetään tästä vähimmäismäärästä, eli vähintään kymmenestä vuodesta. Eli se nyt ei ainakaan mikä oli kaksitahoinen järjestelmä. Mutta oikeastaan tämä 12-vuotinen koulutus tässä tekstissä johtaa harmonisointiin ylöspäin. Eli tämä on aika suuri muutos. Eli tietysti voisimme pitää kiinni tästä 10 vuoden minimimäärästä, ja toivottavasti, no ei nyt vielä tiedä, mutta toivottavasti saamme ympäristövaliokunnassa tälle tänään sitten enemmistön. Eli pyydän, että esittelijä nyt olisi vielä avoin ja me olemme valmiita miettimään näitä kompetenssikysymyksiä, niin tästä jälleen lyhyesti. Mehän sanomme nyt, että on tämä 10 plus 3 vuoden koulutus tai sitten 12 plus opiskelut. Ja sitten ne voidaan yhdistää kompetenssitasolla. Eli viime kädessä sairaanhoitajilla pitää sitten olla samat taidot. Ja jos esittely sanoo, että tämä on liian epämääräistä, niin me voimme tietysti muokata vielä tekstiä ja voimme täsmentää sitä, laajentaa tätä luetteloa ja varjoesittelijöiden kanssa, Lukriin kanssa. Ja toivon todellakin, että pystymme löytämään tästä asiasta kompromissin. Good. Okay, well thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Sinun täytyy lähteä, Anja, ja haluatko kommentoida Bernadette nyt jotain vai Skerberin sanomisia, kun hän lähtee? Ihan lyhyesti, me olemme keskustelleet vihreitä viikkoa jo asiasta. Ja kun tarkastelen pätevyysvaatimuksien listaa, itsekin painotitte että tämä liite on vuodelta, äh, vuodelta 77 ja vuodesta 77 2012 tiede, teknologia sairaanhoitajien vastuu on kasvanut. Vastuu on muuttunut ja tässä täytyy tehdä lisätöitä. Minä en sanonut muista. Minä en sanonut, että tätä kahden tien ratkaisua ei tarvita. Tämä lista voitaisiin laittaa äh, direktiiviin. Tämä on toiminut muilla muiden ammattien tapauksessa, mutta sairaanhoitajan tapauksessa tämä on perusammatti. Meidän täytyy tarkastella määritelmiä ja tätä skeemaa, jotta me saisimme tällaista ylhäältä tapahtuvaa lähentämistä ja e, ei tapahtuisi syrjintää. On jo saksalaisia sairaanhoitajia, joita, jotka eivät saa pätevyyttä muissa maissa, ja se ei ole hyvä liikkuvuudelle ja kansalaisille asiasta täytyy keskustella, meidän täytyy löytää kompromissi, mutta kompromissi, joka lähentää asioita ylöspäin. Ja siksi pyysin lisää aikaa, koska tämä on ollut kuuma peruna keskustelu tämän alusta. Good. Well... Hyvä. Me odotamme ympäristövaliokunnan tarkistuksia. Kiitos, että vedät työtä siellä. Jos kuulemme oman valiokunnan varjoesittelijöitä. Puhelista. Mr. Buzoi, uh, Mrs. Ruler, I think will speak for Mrs. Turunen. I will say a few words. Minä puhun McClarkinin puolesta. Gustafsson ei on Mrs. Prendergast, Mrs. Koratsabil, Mr. Kreutz, and Mr. Kreutzmann, and Mrs. Schaldemosa. Okay. Yeah. Uh, we'll see how we get. Katsotaanpa, miten aika riittää. Vaan saatamme pyytää teitä puhumaan lyhyesti. Te olette listalla. Sanoin nimenne, että kuunnelleet. Rova Koratsa Bild. Le Grip. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Alua, aluksi haluaisin tehdä tiettäväksi, että näyttäisi siltä, että me voisimme käyttää hieman enemmän aikaa tähän, enemmän kuin mitä valiokunta alun perin oletti, näihin 12 prioriteettiin, kun ajatellaan kasvun tekijöitä sisämarkkinoilla sellaisena kuin komission ja joka asiasta vastaa, on ne määritellyt. Tämä kyllä oikeuttaisi sen, että käytämme hieman lisää aikaa ja lisätyötä tähän. Tämä varmaankin vahvistuu myöhemmin, kun Venjon mietinnön äänestystä lykätään valiokunnassa 10. päivän tammikuuta. Näin saamme lisää aikaa ja voimme rakentaa tasapainoisia, hyväksyttäviä kompromisseja, joita suurin osa jäsenistä voi tukea. Tänään keskustelu liittyy näihin reilun 600 tarkistukseen ja niiden tarkastelun. Aluksi haluaisin todeta, että ryhmä tukee tiettyjä pääsuuntauksia tässä direktiivissä komission esittämänä. Ja toki ryhmämme on tehnyt tiettyjä tarkistuksia. Ryhmässä valitsee monenmoisia näkemyksiä tästä aiheesta, mutta yleisesti meillä on selkeä linja, joka on tässä muotoutumassa. Ensinnäkin eurooppalainen ammattikortti, niin kuin jo aiemmissa näkemysten vaihdossa olen tuonut esille, ei olisi järkevää äh, pidentää tässä määräaikoja. Meillä on tässä tehty lukuisia tarkistuksia. Pitää löytää järkevä kompromissi niin, että emme päädy liian kauaksi ykköstavoitteesta – niin että saamme konkreettisen välineen, joka on myös innovatiivinen ja käytännönläheinen. Tällaista korttia kovasti odotetaan ammattilaisten keskuudessa ja monet kansalaisetkin sitä odottavat. No sitten tämä implisiittinen tunnustaminen, josta esittelijäkin puhui. Tämä aihe on nostanut esille lukuisia kommentteja ja synnyttänyt myös tarkistuksia. Tästä pitäisi pitää kiinni, tästä tunnustamismuodosta. Kyse on periaatteesta ja käytännöstä, joka menee juuri siihen suuntaan, jota olemme aina toivoneet. Olemme todenneet lukuisissa otteissa, että EPP haluaa yksinkertaistamista, nopeutta, tehokkuutta, niin että todella saamme eurooppalaiset työmarkkinat, jotka ovat nimensä arvoiset. Varmaankin käydään monimutkaisia keskusteluja muissa toimielimissä, erityisesti neuvostossa tästä aiheesta. Ja pitää pitää mielessä, että tässä aiheessa on neuvotteluvaraa, on jätettävä neuvotteluvaraa ja tie on jätettävä avoimeksi omalle toimielimellemme Tästä pitää olla tietoinen. Täytyy tietää myös se, että implisiittinen tunnustaminen on jo olemassa, kun ajatellaan palvelujen tarjoamista. Eli tässä täytyy olla valppaina joka tapauksessa parlamentissa, jotta emme hylkää tätä käsitettä. Meidän täytyy pitää kiinni tasapainosta. Sitten meillä on tämä kahden viikon määräaika, jota noudatetaan, jos tarvitaan lisätietoja, erityisesti terveysalan ammateissa. Tässä on siis mahdollisuus pidentää määräaikaa, jotta ei tapahdu väärinkäytöksiä, ongelmia ei synny silloin, kun erityisesti pyydetään täydentäviä tietoja. Tämä olisi minusta mahdollinen ratkaisu. Alkuperä maalta pyydetään tällaisia lisätietoja yhden viikon määräajan kuluessa. Edelleenkin ammattikorttiin liittyen katson, että nämä tukikeskukset, vaikkakin ne ovat valmisteluvaiheessa tällaisia yhteyspisteitä ammattihenkilöstölle, ammattilaisille. Ne, ei, ne eivät kuitenkaan voi myöntää ammattikorttia. Niillä ei ole sellaisia pätevyyksiä ja mahdollisuuksia, jotta ne voisivat toimia myöntävänä viranomaisena. Haluaisin viitata niihin argumentteihin, joita kollegat ovat esittäneet. Korassa Bild, Belch omissa tarkistuksissaan. Tämäkin liittyy edelleenkin ammattikorttiin ei pidä käydä niin, että luodaan sellainen väline, joka olisi tiettyjen jäsenvaltioiden käytäntöjen vastaisia, joissa tietyt säännellyt ammatit ovat varsin harvinaisia. Ammattikorttia täytyy käyttää tunnustamisen, ammattipätevyyden tunnustamisen välineenä toisessa jäsenvaltiossa, eikä keinona säännellä tavallaan piilotetusti sitä, minkälainen ammattipätevyys vaaditaan tietyssä ammatissa, sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa tiettyjä ammattia ei säädellä. Uskoisin, että tässä voimme löytää ratkaisun ja huomioida kollegoiden jättämät tarkistukset. No sitten osittainen pätevyys. Tässäkin on paljon tarkistuksia. Niissä pyritään saamaan puitteet osittaiselle pätevyyden tunnustamiselle seuraavalla tavalla. Täytyy täsmentää, että kyseessä on erityinen hakemus, joka on tutkittava sitten tapauskohtaisesti ja on lähdettävä siitä periaatteesta, että osittainen pätevyys ja sen tunnustaminen on oma tapauksensa, erikoistapauksensa ja poikkeus. Sitten notarin ammatti ja osittainen pätevyys. Notarin ammattihan on arvostettu ammatti Siinä ammattilaiset toteuttavat tietynlaisia toimenpiteitä. Tämä on noussut esille useissa valiokunnan tarkistuksissa, kollegoiden tarkistuksissa. Minusta direktiiven hengen mukaista ei ole aivan eksplisiittisesti ja erityisesti määritellä, että osittainen pätevyys koskee tiettyä ammattia. olen esittelijän kanssa aika lailla samoilla linjoilla. Olen kielteinen sen suhteen, että notarit olisivat tässä jamassa. En kuitenkaan haluaisi mennä niin pitkälle, että olisi tällainen nimenomainen poissulkeminen notarien suhteen. Eh, että aivan eksplisiittisesti tehtäisiin tällainen poissulkeminen. Minusta se ei olisi sopivaa. No sitten harjoittelu. Suurin osa meistä on sitä mieltä, että harjoittelusta pitää pitää kiinni. Se on tässä mukana tässä direktiivissä, se on todellinen etu. Pitäisi vielä täsmentää sitä, mitä harjoittelulla tarkoitetaan ja miten palkallisuus tai ei-palkallisuus tähän liittyy. Sitten ympäristövaliokunnan lausunto tähän liittyy ja haluaisin puheenvuoroni päättää käsittelemällä sairaanhoitajia. Korostaisin sitä, että ryhmän jäsenet ovat toimineet luovasti ja rakentavasti, aloitteellisesti, niin että saataisiin sopiva järjestely. Olemme tehneet tarkistuksen, jossa otetaan huomioon tämä kaksitasoinen koulutus. Meillähän on muitakin jäsenvaltioita kuin Saksa, jota asia koskee. Kuuntelin tarkasti, mitä esittelijämme sanoi. Pitää olla huolellinen sen suhteen, että tämä kahden tunnustamisen järjestelmä ei johda syrjintään eikä aiheuta haittaa sairaanhoitajille, jotka haluavat työskennellä ulkomailla. Mehän olemme jo edenneet kompromissin suuntaan. Uskoisin, että jos vielä aikaa ja ponnisteluja käytetään, niin voimme löytää konstin päästä kompromissitarkistukseen voimme toimia tässä järkevästi. Kun ajattelemme kaksitasoisen koulutusjärjestelmän ansioita, joka on käytössä monissa jäsenvaltioissa ja joka pitkälti totta kai kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuteen. Täytyy huomioida tässä työssä ja tässä korjatussa direktiivissä. Aivan lyhykäisesti näitä muutamia aiheita haluan käsitellä. Haluaisin vielä mainita työskentelyilmapiirin. Olen varma, että voimme jatkaa tässä hengessä. Rouva esittelijä, hyvää tahtoa löytyy ja kun saamme vielä lisää aikaa, niin varmasti saamme aikaiseksi tyydyttävän tuloksen sisämarkkinoiden ja kansalaisten näkökulmasta. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Le Group. Mr. Kiitos ja herra Buzoi. President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Varmaan voidaan sanoa, että tarkistusten lukumäärä osoittaa, kuinka tärkeä tämä on, tämä kysymys. Eli tuen on ehdotusta, että äänestäisimme tästä tammikuussa 2013. Muutama lyhyt huomio ja yritän puhua alle viisi minuuttia. Notaarikysymys. No tästä mistä olen puhunut jo monta kertaa. Eli sanoisin vain, että notaarit nimetään viranomaisten taholta. Ja heillähän on sama juridinen, heidän lausunnolla on sama arvo kuin tuomarin tuomioilla. Meidän täytyy muistaa myöskin, että notaarin palvelut eivät ole samanlaisia kuin muut palvelut, jotka liikkuvat vapaasti sisämarkkinoilla. Eli nämä pitäisi sulkea tämän direktiivin ulkopuolelle. Sitten osittainen pätevyys. Meidän täytyy tosiaan muistaa turvallisuuskysymykset potilaiden osalta, joten meidän täytyy sulkea pois terveydenhuollon ammattilaiset. Ja terveydenhuollon osalta IMI-järjestelmä pitää ottaa käyttöön vain silloin, kun näillä terveydenhuollon ammatillisilla ei ole enää oikeutta harjoittaa ammattia sen jälkeen, kun heidät on todettu epäpäteviksi ja tällä tavalla voidaan noudattaa syyttömyysolettamusta. Olen tehnyt tarkistuksen, jossa on hiukan määritelty kompetensseja, jotka liittyvät koulutukseen, ja Vernio on noin toiminut jo kätilöiden osalta, joten en nyt näin miksei samoin voitaisiin tehdä, tehdä hammaslääkärien ja lääkärien osalta. Pätevyys on hankittava. Täytyy katsoa, miten potilaiden hoito suoritetaan. Ja tietysti komission pitää tässä toimia läheisessä yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Sitten romanialaiset ja puolalaiset sairaanhoitajat. Täytyy katsoa, miten koulutus on kehittynyt kansallisella tasolla, enkä usko, että tässä voitaisiin soveltaa mitään muuta kuin artikla 33. Romaniassa koulutus on ollut hyvin laadukasta ja sitä on täydennetty jatkuvalla koulutuksella. 87-88 lähtien alkukoulutus on kolme vuotta, eli se vastaa 4600 tuntia. Ja monet yleissairaanhoitajat ovat kouluttautuneet lukion jälkeen ja täydentäneet koulutusta täydentävillä yliopistokursseilla. He ovat myöskin olleet jatkuvassa koulutuksessa. Sehän on pakollinen, jotta voi jatkaa ammatin harjoittamista. Romaniasta saatujen tietojen mukaan on myöskin valtiosihteeri Romaniassa, joka on nyt paikalla. Ja mitään lääketieteellisiä virheitä ei ole ollut, jossa olisi ollut mukana romanialaisia sairaanhoitoja muissa jäsenvaltioissa. Ja täsmentäisin vielä, että lukumäärä sairaanhoitajia, joita tämä koskee viimeisen seitsemän vuoden aikana – Se koskee 4800 ammattilaista. Ei tämä ole mikään suuri. Oli siis parempi taata sairaanhoitajille samanlainen kohtelu kuin muille. Muussa tapauksessa nämä sairaanhoitajat ovat epäedullisessa tilanteessa, kunnes direktiivi seuraavaksi uudistetaan. Emmekä tiedä, koska se tapahtuu. No sitten koulutuksen kesto lääkäreiden muiden osalta ei voi olla pelkästään ECTS-opintopisteiden muodossa. Meidän täytyy olla varovaisia tässä kysymyksessä, mutta näitä pisteitä voidaan käyttää kuitenkin akateemisessa arvioinnissa. Sitten alkukoulutus. Meidän täytyy välttää päällekkäistä koulutusta. Jos jokin kurssi on suoritettu toisessa koulutusohjelmassa ja muussa jäsenvaltiossa, niin silloin siitä on saatava vapautus. Tämä koskee jo sairaanhoitajia, joten en näe, miksi tätä ei sovellettaisi myöskin muiden ammattien osalta terveydenhuollossa. Kiitän Virniota ja muita varjoesittelijöitä avoimuudesta ja kompromissivalmiudesta. Ja uskon, että löydämme hyvän sopimuksen, jotta voimme parantaa näiden ammattihenkilöiden liikkuvuutta. Uh, thank you, Mrs. Mrs. Kiitos, ja sitten Ryle. Vielen dank. Kiitoksia. Olemme monesta asiasta samaa mieltä. Mehän kaikki haluamme enemmän vapaata liikkuvuutta, me haluamme vahvistaa sisämarkkinoita, me haluamme vahvistaa yhteisiä työmarkkinoita. Mutta korostaisin vielä, että siihen ei päästä mikäli toimimme näitä ihmisiä vastaan. Ja otan nyt yhden kohdan esille, jotta voimme osoittaa, missä minun rajani ovat, kun ajatellaan näitä kompromissien löytämistä. Saksassa on käyty laajaa keskustelua käsityöläisten osalta, mutta myöskin sairaanhoitajien osalta. Hehän pelkäävät, että tämä direktiivi ja sen uudistaminen johtaa pahempaan tilanteeseen. Ja meidän täytyy ottaa nämä huolenaiheet huomioon. Meidän täytyy muistaa nämä ihmiset ja nämä ammattiryhmät. Muuten tämä uudistus ei ole mikään menestys. Me emme voi toimia näin ihmisiä vastaan, vaan meidän täytyy tehdä, toimia näiden ihmisten kanssa. Ja tässä tulee sellainen vaikutelma, että ylemmällä tasolle, esimerkiksi nyt komissaarit ja muut, aina puhuvat siitä, kuinka tärkeä tämä 200 koulutus on, mutta kun ajatellaan tätä uudistusta, niin tämä 200 koulutus ei vahvistu, vaan heikkenee. Ja tämä on nyt asia, johon meidän on jo ehdottomasti puututtava, ja siksi olen laatinut useita tarkistuksia muiden edustajien kanssa osittain, jotta tämä kaksitahoinen koulutus vahvistuu, koska se on tärkeä merkki, jolla voidaan puuttua vaikka nuorisotyöttömyyteen. Tämä kaksitahoinen koulutus ei liity pelkästään määritelmiin, vaan meidän täytyy puuttua myöskin näihin yksityiskohtiin, ja se liittyy tietysti tähän ammattitodistukseen ja sitähän täytyy vahvistaa. Ja mielestäni on tärkeää, että selvennetään, että tämä ammattikortti on vapaaehtoinen. Eli tässä ei pidä toimia delegoitujen säädöksien pohjalta. Se on mielestäni hyvin tärkeää. Ja tärkeää myöskin se, että alkuperämaa ei tule tähän mukaan. Niin, Weiler siellä nyökkäilee. Eli on tärkeää, Tästähän on keskusteltu ja meidän täytyy joka tapauksessa tähän asiaan puuttua. Sitten vielä sairaanhoitajista. Me kaikki haluamme, että laatu nousee. Me haluamme parantaa laatua. Se nyt ei ole mikään kiistanalainen kohta. Kiistanalaista on se, ja tästä nyt täytyy vielä keskustella, eli millaisia ratkaisuja tähän löytyy. Eli kiistana on nyt se, toimitaanko tässä ainoastaan peruskoulutuksen keston pohjalta vai sanommeko, että tässä pitää katsoa koko koulutusaikaa. Ja tässä on sitten enemmän joustavuutta, mikäli tätä peruskoulutusta voidaan kompensoida toisen tyyppisellä koulutuksella. Eli näitä asioita pitää vielä miettiä, ja uskon, että voimme parantaa tätä uudistusta, jos tarjoamme joustavampia ratkaisumalleja ja kuuntelemme enemmän vähän näitä ihmisiä, joita tämä direktiivi koskee. Uh, thank you very much. Kiitoksia. McClarkin nyt ei päässyt ikävä kyllä paikalle, joten luen nyt, mitä hän on kirjoittanut ja katson, mitä minun ryhmäni EKR pitää tärkeänä. Eli jatkan siitä, mistä Ryyle juuri puhui, eli direktiivin laajempi soveltaminen, kun ajatellaan säänneltyjen ammattien lukumäärää, ja monissa jäsenvaltioissahan ei ehkä päästetä tiettyjä ammattilaisia toisista jäsenvaltioista, koska vastavuoroisuussopimuksia ja muita ei ole olemassa. Ja meidän täytyy katsoa tätä koko direktiivin kontekstia, jotta voimme parantaa ammattilaisten liikkuvuutta, jotta ihmiset voivat harjoittaa ammattiaan. Eli McLaakin on laatinut ammat, äh, tarkistuksia, jotta voidaan vauhdittaa menettelyitä ja että kansallisuuden perusteella ei voi estää ammattilaisten pääsyä maahan, ellei se ole täysin sitten perusteltua. Ja sitten mitä tulee koulutukseen ja niiden olosuhteisiin, no tietysti eri jäsenvaltioissa on erilaisia perinteitä, jotka liittyvät koulutusjärjestelmään. Ja järjestelmän pitää tietenkin keskittyä enemmän tuloksiin kuin prosesseihin. Ja tämä täytyy tehdä selväksi, kun katsomme näitä eri tilanteita. Ja tämä liittyy erityisesti sairaanhoitajan tilanteeseen. Sitten terveydenhuollon ammattilaiset. Te nyt tiedätte, millaista työtä McClarkin teki esimerkiksi kielitestien ja hälytysjärjestelmien osalta mietinnössään. Ja nämä hälytysjärjestelmät ovat tärkeitä rajat ylittävässä potilaiden hoidossa. Ja julkinen tuki työvoiman liikkuvuudelle saattaa heikentyä, kun on tapauksia, jossa valvonta on puutteellista, ja se täytyy muistaa. Sitten eurooppalainen ammattikortti No, tehän tiedätte, mikä on McLaughlinin kanta. Eli tämän pitäisi olla vapaaehtoinen väline, mutta sellainen, jonka käyttöä edistetään, ja sen pitäisi olla saataville pyynnöstä. Me haluamme varmistaa, että tähän liittyy kustannusanalyysi ja myöskin sitten maksut ne pitää jättää sitten viranomaisten vastuulle, mutta tietysti meidän täytyy aina varmistaa, että ne eivät ole suhteettomia ja että aikataulu pitää olla realistinen. Ja sitten yksi kohta, josta ei ole puhuttu, joka liittyy näihin asioihin ja siihen, miten ammatit ovat kehittyneet, erityisesti sairaanhoitajat nyt modernissa lääketieteessä, niin täytyy muistaa, että sosiaalihuollossa on yhä suurempi taakka erityisammattilaisille, kun ajatellaan vaikka vanhusten huoltoa. Ja täytyy varmistaa, että nämä taidot tunnustetaan kunnolla. Ja täytyy ottaa huomioon myöskin potilaiden turvallisuus. Tähän asiaan pitää monissa maissa kiinnittää huomiota. Sitten osittainen pätevyys. Meidän täytyy olla hyvin varavo- varovaisia tässä kysymyksessä. Ja McClarkinen tarkistukset liittyvät Näihin kysymyksiin hän on samaa mieltä siitä, että asia pitää hoitaa varovaisesti ja täytyy toimia hyvin valikoivasti. Ja sitten päivityskurssit. No, jos joku haluaa palata ammattiin ja osallistua näihin kustannuksiin, niin silloin pitää olla jonkinlainen mekanismi, jolla voidaan varmistaa, että kustannukset eivät ole epäsuhteisia. Eli että Tällä ei estetä uusien ihmisten pääsyä ammattiin. Me käymme syvällistä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa myöskin delegoitujen säädöksien käytöstä, ja meidän täytyy varmistaa, että näitä säädöksiä käytetään sen jälkeen, kun sijoitusryhmiä on kuultu, jotta päätöksentekoprosessi on osallistava ja avoin. Tässä siis EKRn tarkistuksia. Meillä on viisi minuuttia vielä ennen äänestyksiä. No ehkä voimme hiukan lykätä äänestystä. Täällä on vielä moni, joka on pyytänyt puheenvuoron, mutta tietysti varjoesittäjät ainakin sama puheenvuoron. Eli täällä on Schwab, Prendergast, Kratzabild, Kreutzmann, Schaldemose ja Weiler. Ja pyytäisin, että... Siis montako tässä on? Eli voisitteko puhua korkeintaan kaksi minuuttia? tässä vaiheessa. Tietysti myöhemminkin tätä keskustelua voidaan jatkaa, koska meillä on muitakin keskusteluja 26. marraskuuta. Eli silloin voitte vielä puhua näistä kompromisseista. Eli jos jokainen saa kaksi minuuttia korkeintaan nyt, siis korkeintaan, niin siitä olisi apua. Ja ensin Schwab, ja panemme kellon käyntiin. Thank you very much, Chairman. Maybe you can deduce this. Kiitos. Puheenjohtaja, vähentää tämän minun ajasta, koska olen istunut täällä eilisestä aamusta lähtien, joten voisin käyttää kaksi ja puoli minuuttia. Haluan palata joukkoon kysymyksiä. Ensinnäkin haluan tukea kantaasi. Se, mitä hahmottelit, on juuri sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän pitäisi tarkastella tulospohjaisia ehtoja, erityisesti terveyssektorilla. Tämä pätee kaikkiin koulutussektoreihin. Tämä ehdotus ei keskity siihen. Minä myös puheenjohtaja uskon, että emme voi sanoa, että sairaanhoitajat kaksi tie, tie vaihtoehdosta tulevat diskriminoiduksi. In Europa. Euroopassa on tällainen kaksitahoinen järjestelmä. Eli kompromissiehdotuksessa ei ole mitään syrjintää, mutta tässä on kaksi eri tasoa. Mutta tässä on taso, ja Weisgerber ja Ryyle jo tähän puuttuivat. Eli on erilaisia tapoja toimia ja on ihmisiä, jotka haluavat heti työelämään ja sitten käytännössä oppia ammattiin ja toiset menevät nimenomaan yliopistoon ja mielestäni tämä ei ole mitään syrjintää, vaan epäsyrjintää, koska silloinhan kaikki nuoret saavat samat mahdollisuudet. Toivon, että esittele voi tukea tätä, eli että tämä kaksitahoinen järjestelmä on edelleen olemassa, eli ammattikoulutus ja yliopistokoulutus. Sitten notareista. Jos nyt oikein ymmärsin Busoita, niin hän haluaisi, ehkä hän nyt tästä voisi vielä keskustella. Eli tehän sanoitte, että haluatte, että noterit, jotka ovat valtionalaisuudessa, että tälle ammattiryhmälle pitäisi antaa mahdollisuus pysyä alkuperämaassaan. Tämä koskee ainoastaan palvelujen liikkuvuutta, ei asettaa ilmoittautumisvapautta. Ja tällä tavalla notaareita ei auteta, jos heidät suljetaan kokonaan direktiivin ulkopuolelle, koska silloinhan he ovat täysin primäärioikeuden alaisuudessa ja tässä tapauksessa primäärioikeus ei heitä ollenkaan suojele. Eli minun kantani on täysin selkeä. Meidän täytyy löytää nyt poikkeus, mitä tulee, tulee palveluiden tuottamisen vapauteen, mutta ei pidä mitään asetautumiseen liittyvää poikkeusta, koska jos joku menee vaikka naimisiin portugalilaisen tai romanialaisen tai bulgarialaisen kanssa, niin ei voi olla, että heidät tämän kansallisuuden takia pelkästään suljetaan pois tästä ammatista. On selvää, että tämä poikkeus koskee ainoastaan palvelujen tuottamista, ei eikä asuinpaikan valintaa. Se oli viimeinen kohta, puheenjohtaja. Se, mitä Ryyli sanoi, eli meidän täytyy nyt kuunnella näitä ihmisiä, se on totta, mutta kaikista maista on erilaisia ääniä. Jokaista kantaa tukea aina joku. Eli meidän täytyy jossain vaiheessa tehdä poliittinen päätös, mutta uskon, että esittelijän kanssa me olemme jo siihen, siinä, siitä hyvin lähellä. Right. Selvä. Suhtaudun erittäin suopeasti teihin. Tuossa meni kolme minuuttia. Prendergast. Tulette olemaan tyytyväinen minun puheenjohtaja. Minä puhun niin lyhyesti. Puolet puheesta meni jo. Haluaisin onnitella Bernadettea loistavasta työstä ja olen sitä mieltä, kun keskustelin, äh, puhuin Kroatiassa Euroopan sairaanhoitoalan säätelyviranomaisille, että tärkeintä on, että terveysalan äh, vaatimuksia ei vesitetä ja että potilasturvaa pidetään tärkeämpänä ja kaikki muu onkin tullut katettua, joten kiitos. Paljon kiitoksia. Ja kiitos, että edustat. Ja edustat valiokuntaa tuossa tärkeässä kokouksessa, ja he ovat perillä tilanteesta. He tuolla olivat, he olivat iloisia tästä. Ravakko Ratsa Bild, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. E, ensiksi sanoisin, että on fantastista, että meillä on esittelijä, joka ottaa huomioon niin hyvin kuin sinä teet sen. Valiokunta keskustellut joka on avoin ja tällainen tasapainoinen teksti. Paljon kiitoksia, koska se on niin tärkeää tässä tekstissä. Täytyy luoda työpaikkoja Euroopassa. Minä katsoin tekstiä sellaisella silmällä siellä, että miten me voimme lisätä liikkuvuutta, että luomme aidot työmarkkinat Euroopassa. Ja siksi minä pidän Tämä ammattikortti ja Kiitos Konstans tuestasi. Se ei ole keino säädellä ammatteja. Se ei ole keino luoda hallinnollisia esteitä. Se on liikkuvuuden helpottamiskeino ja kiitos, että tuette tarkistusta 95, joka on monenkin kollegoiden allekirjoittama ja joka liittyy tähän aiheeseen. Sanoisin, sanoisin M. McLarin tarkistuksesta, jonka Malcolm mainitsi. Se on tärkeä olin Villan mietinnä varjoesittelijä, joka käsitteli sisämarkkinoiden tietojärjestelmää. Ja on tärkeää vahvistaa tätä puolta tässäkin mietinnössä. Kiitos. Puhun lyhyesti, koska kollegat ovat sanoneet paljon tärkeitä asioita ennen minua. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kreutzmann, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Tässä on puhuttu tästä kaksitahoisesta koulutuksesta. Muut jäsenvaltiot kadehtivat meitä ja haluaisivat myöskin tällaisen kaksitahoisen järjestelmän, koska siinä on paljon etuja. Amerikkalaiset sanovat, että substance over forms, eli sisältö on muotoa tärkeämpää, tärkeämpää. Eli pyytäisin, että esitteli ottaa tämän huomioon, koska komissiohan on avoin ehdotuksille, ja meidän täytyy tällainen kaksitahoinen vahvistelma saada, järjestelmä saada vahvemmaksi Saksassa. Ja on tärkeää, että Euroopassa on yhtenäisyyttä ja että koulutus johtaa siihen, mitä Ryyle sanoi, eli parempaan laatuun, jotta se voidaan tunnustaa myöskin muissa jäsenvaltioissa. Ja kaksitahoisessa koulutuksessa näin on. Ja hyvin tuhannet nuoret eivät pääsisi tähän ammattiin, jos tätä järjestelmää muutetaan. Ja meillä olisi sitten hoitoammateissa valtavia puutteita. Eli meidän täytyy nyt miettiä mahdollisia kompromisseja tässä asiassa. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Schaldemous, kaksi minuuttia. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin aloittaisin kiittämällä puheenjohtajaa kommenteista. On tärkeää löytää kompromissi, joka ottaa kaikki huomioon – minä tietysti koen sympatiaa Saksan ongelmaan suhteen liittyen sairaanhoitajien, mutta vetoisin siihen, että kun kompromissi löytyy, että se ei johda siihen, että heikennetään koulutustasoa niissä maissa, joissa on korkeat ammattivaatimukset esimerkiksi sairaanhoitajille, joten kun etsit ratkaisuja, yrittäkää löytää ratkaisuja, jotka avaavat mahdollisuuksia Saksalle tehdä se, mikä se tekevät niin ilman, että muut heikentäisivät oman koulutuksensa tasoa. Siinäpä se. Kiitos. Uh, Mrs. Weiler. Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia. No sitten vielä tästä keskustelusta, Kreutzmann. Eli haluaisin sanoa teille jotain. Tiedän tarkkaan omasta kokemuksesta, kuinka tärkeä ja kuinka hyvä tämä kaksitahoinen järjestelmä on, mutta keskustelu, jota nyt käydään, niin meidän ei nyt pidä, pidä kuitenkaan unohtaa tätä muodollistakaan koulutusta. Koska Saksassa on itsestäänselvyyttä, että pidämme huolta siitä, että kun nuoret pääsevät koulusta, niin me käytämme paljon rahaa siihen, että he voivat sitten käydä kertauskursseja, jos he eivät selvitä näitä tenttejä. Eli meidän ei pidä myöskään näitä muodollisia tutkintoja hylätä. Ja sairaanhoitajien osalta tilannehan on sellainen, että Saksassa tämä toisi suuria muutoksia, mutta meidän täytyy katsoa, että joidenkin mielestä tämä muutos olisi hyvä. Tämähän saattaa toteutua vasta kuuden tai kahdeksan vuoden päästä, eli ammatin täytyy myöskin kehittyä, se on aivan itsestään selvää. Ja jos me löydämme kompromissin, ja jos vaikka tähän lisätään tämä kaksi vuotta, jos niillä on todellakin merkitystä, niin sitten se on hyvä ratkaisu. Ja lopuksi vielä tämä huolestuttaa minua vielä. Eli en halua, että takaoven kautta tuodaan esille se, että siis ei nyt puhuta sairaanhoitajista, vaan näistä käsityöläisistä, että status ja standardi, johon on nyt päästy 7-8 vuotta sitten, että sitä nyt taas heikennetään. Eli tästä on pidettävä huolta ja katsottava nyt näitä tarkistuksia ja kompromisseja. Niitä täytyy vielä tarkastella, jotta tässä nyt ei oteta mitään askelia taaksepäin. Tarvella, Tarvella, haluatko vielä puhua lyhyesti? Te olette myöhässä ihan lopussa. Ihan lyhyesti puheenjohtaja, kiitos. Tulen ihan tässä lopussa, mutta puolustaa voimakkaasti ammatissa tapahtuvaa koulutusta. Se on erittäin parasta meistä Belgiassa täyttää opepaikan järjestelmää ei tarpeeksi kannateta. Tämä opettaa sen mahdollistaa sen, että ihmiset oppivat työelämästä koulutuksen aikana. Ja, ja joskus ihmisellä on vaikeuksia koulutuksen jälkeen päästä työmarkkinoille ja työskennellä tiimeissä. Minä olen ollut organisoimassa Belgiaa ammattikoulujen tekniikamestaruuksia. Belgia pärjäsi hyvin, mutta parhaiten pärjäävät maat Saksa, Itävalta, Saksa, Suomi ja Sveitsi maat, jotka harrastavat tällaista työharjoittelua. Se on yksi parhaita menetelmiä. Näitä kannattaa puolustaa. Puhun lyhyesti ja kunnioitin aikarajojanne. No, no, thank you very much. Paljon kiitoksia käytännöllisestä yleisestä tiedosta. Jürgen, teacher, sait hyvin vähän aikaa. Voisiko pari minuuttia puhua nyt ja anna loppukommenttiin mahdollisuuden Vernioille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain kaksi minuuttia. Että voimme esittää alustavan arvion kaikista tarkistuksista. Ensinnäkin pidämme valiokunnan valiokuntaa tuesta tälle aloitteelle. Älkää unohtako äh, Single makitaktin kannalta olisi hyvä hyväksyä tämä tämän parlamentin istuntokaudella riippumatta tästä sairaanhoitajakeskustelusta. Ensinnäkin tämä ammattikortti. Tämä on ollut parlamentin pyytö. Komissio on seurannut ehdotusta ja innokkaasti, mutta meidän täytyy arvi, arvioida tarkistuksia ja katsoa, että ammattikortti johti, johtaako se helpotuksi. Tämä implisiittisen hyväksynnän periaatteen poistaminen on punainen viiva. Me halusimme säilyttää implisiittisen hyväksynnän ilman, ilman sitä järjestelmään tehoton. Halusin tämän viestin välittää. Implisiittinen hyväksyntä on perustava meille. Osittainen pätevyys. Kuuntelemme parlamentin keskustelua, jotta löydämme oikeat raamit tälle. Me kannattaisimme siitä turvallisuuden ja her- terveyden tapauksessa tehdään selkeät distinktiot. Ja sitten yhteiset koulutuskehykset. Parlamentin tuki on tervetullut. Me olemme vähän 575 tarkistuksesta hämmästyneitä, jossa tämä mm, tällaiset oppipoika- käsityöammatit suljetaan pois. Kuten täällä on korostettu, me haluamme suhtautua pragmaattisesti sairaanhoitoon. Määritellä kompromissin, jossa on ratkaisu tähän kaksinaiseen koulutusjärjestelmään. Mutta edistääksemme järjestelmää täytyy pitää huolta, että sitä ei suojella, suojella, suljeta pois sitten näistä yhteistä koulutuskehyksistä. Yksi huomio sairaanhoitajista. Meidän mielestämme kompromissi täytyy löytää, ja komissaisen Barnier sanoi jo julkisesti, että hän haluaa löytää pragmaattisen ratkaisun. Ratkaisun pitäisi koostua kahdesta elementistä. Tiukka lista pätevyysvaatimuksia tarkastellaan tulosta, mutta sen lisäksi sopimuskestosta ammattipätevyyslista meillä täytyy olla. Ja olin vähän hämmästynyt tästä. Kukaan ei täällä kätilöitä ottanut esille. Tässä meistä kannattaa mennä kahden tästä vuoden kestoon. Sitä ei ole otettu esille. Kiinnittäisi huomiota siihen. Sitten lääkäreistä. Haluamme nähdä tarkistuksia. Yhden viestin haluaisimme antaa teille. Emme halua kompromissia joka säilyttäisi nykydirektiivin status quoon. Nykydirektiivi lääkäreiden ja lääketieteellisen peruskoulutuksen suhteen on erittäin vaikea täytäntöönpanna. Ja sitten notaareista. Olemme valmiit etsimään kompromisseja Rova Vernion ja muiden meppien kanssa – koska paljonkaan edistystä ei tapahdu tämän suhteen. Anteeksi, herra Buzai. Ei tämä ole... Notari ei ole mikään tuomari. Ää, notarille asiakas maksaa, tuomarille ei. Anteeksi, sanon tämä vähän karskisti. Kolme jäsenmaata vaatii yhä kansallisuusvaatimuksia. Enkä sulle pois sitä, että komission täytyy ryhtyä lisäoikeustoimiin ehkäpä joko tarkastelu ja tällainen yleislause olisi tärkeää niille jäsenmaille, jotka ovat tämän asettautumislausekkeen asettaneet notarille. Olen valmis etsimään ratkaisuja. Ja lopuksi olemme nähneet tarkistuksia, jotka rajoittavat merkittävästi väliaikaista liikkuvuutta. Ja näin usealta jäseneltä Väliaikainen liikkuvuusjärjestelmä on 2005 käyttöön otettu. Se on meille kasvutekijä. Väliaikainen palvelun tarjonta luo kasvua. Ja me haluamme etukäteispätevyystarkistuksen. Me tarvitsemme ää, ää, todistajapäiden suhteen tällaisen, mutta me tarvitsemme kasvua Euroopassa. Olemme valmiita vuoropuheluun. Laitaisimme hyvän tien eteenpäin. Paljon kiitoksia, että saisimme puhu, saamme puhua teille. Uh, well, thank you very much, as always. Paljon kiitoksia, että tulette tänne. Että puhutaan selkeästi ja määrätietoisesti. Mikä auttaa meitä? komission kanssa työskentelyssä. Bernadette, voisitko esittää lyhyen yhteenvedon? Puhun todella lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tänään käyttäneet puheenvuoroja, myös komissiota. Tämä meitä kaikkia rauhoittaa. Me haluamme päästä pidemmälle, korkeammalle tasolle, niin että se on kansalaisten ja ammattilaisten kannalta parempi. Keskustelu on hedelmällistä. Meillä on vielä muutamia kiista kysymyksiä. Toivon, että määräaikaa pidennetään ja voimme jatkaa työtä yleisen edun nimissä. Kiitos. Right, well, thank you very much for your leadership. Paljon kiitoksia johtajuudestasi. En käy aikataulua läpi vielä, koska saattaa muuttua, mutta saatte siitä tietoa myöhemmin. Siirrytään äänestyksiin. Täällä on paljon ihmisiä, joten käytä mahdollisuutta hiljaisuutta pyritään saliin. Jos lähdette, poistukaa vaitoin. Haluaisin Ottaa Rova Weileria, jos hän kuuntelee Kiitos, että vedit eh, kokousta tyylikkäästi. Olin Lontossa tärkeässä ö, eh, konferenssissa, joka käsitteli sisämarkkinoita, ja se oli... Ja sano teille, niin on ehkä hyvä toistaa, että terveys- ja kuluttajakomissio komissaariehdokkaan kuuleminen ensi tiistaina kolmesta kuuteen. Me emme ole vetovastuussa, mutta olemme neuvotelleet, että meidän kysymyksille on 30 prosenttia aikaa. Silloinen puheenjohtajansa merkittävä aika ja poliittiset ryhmät tietävät, mikä järjestely meillä on. Että monet saavat mahdollisuuden siellä. Komissaari Erkas Antonio Borg on parlamentissa tänään ja tämän kokouksen 11.30 tavatakseni hänet ennen kuulemista. On se myös toivottaa tervetulleeksi uuden henkilöstön jäsenen Mergit Hartin hallintovirkamiehen, joka on ollut ennen markt osastossa Hän kertoo meille kaikki DG Martin salaisuudet, joita voimme hyödyntää työssämme. Kiitos, että tulit tänne. Nyt äänestykset. Ensinnä lausunto. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteet. Vujoi on lausunnon laatia. Haluatko sanoa jotain? Et. Mennään äänestykseen. Olemmeko valmiita äänestämään? Käytetään kortteja, jos välttämätöntä, mutta kuka on demareitten vetovastuussa? kuka, Bernadette, äh, kuka näitä merkit? Voin katsoa sinun suuntaan. Sinä. Anteeksi, minä en seurannut, sanoa Bernadette. Oletko sinä? Oletko? Jes, kuuluu. No niin, seuraan sinua. 39. Fox puolesta.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 Well, that's in that's 21 in favor. 21 puolesta, 12 vastaan. Vaile taisi olla puolesta. Ja sitten oliko se vastaan. Ihan parittain, hyvä. 40. Kaakkis puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 41 Fox puolesta. Äänestetään elektronisesti. time for. Hmm. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 Fox. Äänestys alkaa 42. Päättyy. Hyväksytty. 43 siis raukea 44 Vernio puolesta vastaan. Hyväksytty. 45 esittelijä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 45 Vernio. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kuusi Bushoi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Seitsemän esittelijä vastaan hyväksytty. 46 ja 7 ovat identtisiä puolesta vastaan. ja hyväksytty. 48 grek puolesta vastaan. ja hyväksytty. 49 Vernio Äänestys alkaa 49. Ja päättyy. Hylätty. Kahdeksan esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 50 Frontegast puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 51 Veronio puolesta. Äänestys alkaa. The vote is closed. Uh, that's rejected. Hylätty. 52 Vernio, Äänestys alkaa. The vote's closed. That's also Hylätty. 53 vedetty pois, eikö niin? 54 Vernio. The vote's closed. That's reject. Hylätty. Yhdeksän esittelijä puolestaan vastaan hyväksytty. 55 Vernio. Äänestys alkaa. The vote's closed. That's rejected. Hylätty. 56 Vernio. The vote is closed. That's rejected. Hylätty. Kahdella äänellä ainoastaan. 57 Vernion. Is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 Hylätty. Yksitoista esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 12 esittelijältä pu- puolesta vastaan hyväksytty. 62 Vernio. Äänestys alkaa. Hylätty. 13 esittelijätä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 63 Vernio puolesta. Äänestys päättyy. Selkeästi hylättyy. 64. Vernio. Äänestys alkaa. Hylätty. 65 Weisgerbaa. Puolesta. Vastaan. Täytyy tsekata. 65 Weisgerbaa. The vote's closed. So that is carried. Hyväksytty. 66 Vernio. Äänestys alkaa. That's closed. That's rejected. Hylätty. 14 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 Vernio elektronisesti. Now, I think. If you could just vote a bit more quickly, it would be helpful. Voisitteko äänestää vähän nopeammin, se auttaisi. Hän Hitaasti menee. Hylätty yhdellä äänellä tällä kertaa. Kuka nyt ei sitä korttia laittanut, eikä äänestänyt olisi voinut muuttaa tuloksen. Sitten 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi identtistä lisäyksenä 67 tai 8 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty 16. 16 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 771 puolesta vastaan hyväksytty. 72 ja 3 puolesta vastaan hyväksytty. 74 on vedetty pois. 75 puolesta vastaan hyväksytty. 76 vedetty pois ja seuraava 17 esittelijältä puolesta vastaan. Puolesta, puolesta näyttäkää vastaan. Hyväksytty selvästi. 78 puolesta vastaan. Hyväksytty 79 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kahdeksankymmentä ja kahdeksan yksi raukeavat. Jätä 82. Prendergast puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 84 vernia puolesta Tämä menee tiukaksi elektronisesti. Uh, votes closed. Uh, that is reject. Hylätty. 85. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Uh, that's re- Hylätty. 86. Puolesta. Vastaan hyväksytty. 87 puolesta vastaan hyväksytty. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 18 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 89 Vernio puolesta äänestys alkaa. The vote's closed. That's rejected. Hylätty. 90 Prendergast puolesta vastaan. Hyväksytty. 91 verran joo. po äänestys alkaa. The vote's closed. That's rejected. 90... Hylätty 18-19 ääniin. 95 Busoi puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 92-6 raukeava. 19 on vedetty pois. Myös seuraava 99 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. Loput raukeavat. 102 Prendergast. Äänestys alkaa. The vote is closed. That's rejected. Hylätty. 103 ja 4. Äänestys, äänestys alkaa. Myös ylätty. 106 puolesta. Puolesta. Vastaan. Sori. Tarkistetaan. 106. Hmm, yeah. Yeah. Closed. That's carried. Hyväksytty. 105 on vedetty pois, 20 raukeaa, 107 on vedetty pois, 108 puolesta vastaa. 108. Kerrotaan vielä puolesta 108. Vastaan. Tarkistetaan. The vote's closed. That's carried by one vote. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kaksi tyhjää. 109 on vedetty pois. 110. Puolesta. Vastaan. Selkeästi hylätty. 111 on vedetty pois, joten 21 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 112 Gal Pelch. Äänestys alkaa. Uh, the vote's closed. That is rejected. Hylätty. 113 Bill. Äänestys alkaa. Hylätty yhdellä äänellä. 115 Bielan puolesta. Äänestys alkaa. 115. The vote's closed. Uh, and that, that's rejected. Hylätty. äänin. Esittelen 22 puolesta. 22 puolesta Oletteko puolesta? Vastaan. Selkeästi hyväksytty. 114 Gal Palch. Äänestys alkaa. vote's closed, and that's carried by one. Yhdellä äänellä hyväksytty. 116 Prendergast puolesta vastaan. Hyväksytty. 23 esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 117 Galpalch puolesta vastaan. Hyväksytty. 118 Galpalch puolesta vastaan. Myös hyväksytty. 24 Bushoi puolesta vastaan hyväksytty. 25 vernio puolesta vastaan hyväksytty. Johdantaossa 26 Bushoi puolesta vastaan hyväksytty. 28 Vernio puolesta vastaan hyväksytty. 28 Greg puolesta vastaan hyväksytty. Yksi raukea 30 Shatsimarkakis puolesta vastaan. Hylätty. 29 Fox puolesta. Elektronisesti pyydämme. Open on 29. A vote is closed. And that's carried. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Myöskin hyväksytty. 35 verrattu pois, joten 32 Fox puolesta. Ää, aloitetaan äänestys. 32. Votes open. The vote is closed. And that's clearly Hyväksytty. Tarkistus neljä. Neljä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja lopuksi 36-8 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestys mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan elektronisesti, joten luvut sanapöytäkirjaan. Vote is open on the opinion as a whole. The vote is closed. And that's carried by 37 in favor, none against. 37 puolesta ei yhtään vastaan. Paljon kiitoksia esittelijälle. In the Environment Committee. Now we now move on to... A... Seuraavaksi Hetkinen. Garcia Ramon haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, président. C'est pour annoncer la retirée de... Niin, vedämme pois tarkistuksen 53, 54. ja 50. We will take a note of that. That's on... Pannaan tämä merkille. Kiitoksia. Eli muistuttaisin, että tämän jatkoa roituvan loistavalle työlle valiokunnassa on käsitellyt harmonisointia monien lakien osalta, ja nämä kaksi olivat sellaisia, joista odottelimme vielä neuvoston kantaa, ja nyt meillä on, ja oikeudellisten asioiden valiokunta on myöskin vahvistanut, että nämä ovat uudelleen laadittuja direktiivejä. Oliko esittelijällä vielä jotain sanottavaa ennen äänestystä? Bych si dovolila říct o slovo, až skončíme s hlasováním, nechci zdržovat. Děkuji. Niin, kenties äänestyksen jälkeen voi saada puheenvuoron, puheenjohtaja. Selvä. Eli ensin tämä mittauslaitteiden asettaminen. Voitaisiinko äänestää blokkina osasta tarkistuksia? Eli mittauslaitteiden asettamista koskeva direktiivi 27, 28, 30, 31, 32 yhdessä. Sopiiko tämä? Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 33 äänestys alkaa. Voisitko hiukan nopeammin äänestää? Te olette nyt kovin hitaita tänään hylätty. Sitten tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. 35 äänestys alkaa. Voisitko nyt hiukan nopeammin äänestää? Siis ei tarvitse kun painaa vain nappia. No sitten taas blokki 36, 37, 38, 39 ja 41 yhdessä puolesta. Ai siis te vastustatte näitä, siis kaikkiako? Selvä. Blokkina, selvä. Eli äänestämme sitten tästä sähköisesti. 37, 38, 39 ja 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten muut tarkistukset yhdessä eli 43, 50, 53 ja 57. Yhtenä blokkina sopiiko kaikille äänet puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Eli nyt sitten päätösasema luonnos kokonaisuudessaan äänestys alkaa. No niin, nopeasti nyt. Äänestäkää. Loppuäänestys. Vieläkö joku äänestää? 37 korttia on paikalla, mutta yksi ei vieläkään ole äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. 36 puolesta ei yhtään vastaan, eli kiitoksia. To, um... Nyt siirrymme. Kasia Ramon on vetänyt tarkistuksensa pois. Aloitimme 5.5. Saldemoselta. Äänestys alkaa 55. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 54 vedetty pois. Nyt kokonaisuutena 9 ja 12. Ja 10, 11, 13. Ei, ei, ei. Selvä. Erikseen siis. 9 ja 12 puolesta. Vastaan Äänestetään 9 ja 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 puolesta. Katsotaanpas, voidaanko no- nopeuttaa. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Selvästi hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 56 puolesta vastaan hylätty selvästi. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 57 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 ja 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty 26, vastaava osa puolesta vastaan hyväksytty 28 puolesta vastaan hyväksytty 31 puolesta vastaan hyväksytty 32 puolesta vastaan hyväksytty 33 Voidaanko ottaa kokonaisuutena? Kristel 33 puolesta. Puolesta äänet vastaan. Hyväksytty 35 puolesta vastaan. Hyväksytty 39 puolesta vastaan. Hyväksytty 43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hyväksytty. 67 ja 9 vedetty pois, eikö niin? Eikö? 69, sitä äänestetään puolesta. Vastaan hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan hyväksytty. 47 tekninen, 70 vedetty pois. Nyt tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 vedetty pois. 51 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty sekin. Nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Onko vielä joku äänestämässä? Äänestys päättyy. 35 puolesta ääntä ei vasta ääniä. Roittova halusi kommentoida äänestyksen loppuun. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat minua auttaneet tämän paketin osalta. Ja kiittäisin myöskin valiokunnan sihteeristöä ja avustajia siitä, että he auttoivat minua painostamaan neuvostoa. Ja haluaisin korostaa tätä ennakkotapausta. Puolen vuoden ajan neuvosto jarrutteli asiaa, koska ei ollut, emme saaneet lausuntoa neuvostolta, komitologiasta, emmekä mitään kirjallista lausuntoa. Neuvosto vain sanoi, että kaikki on kunnossa. Nyt pyytäisin, että valiokunta saisi mandaatin neuvotella puheenjohtajavaltio Kyproksen kanssa seuraavasta käsittelystä, jotta pääsisimme siis sopimukseen. Ehkä voisimme saada tämän lainsäädännön voimaan jouluun mennessä, jos on mandaatin. En nyt tiedä, onko puheenjohtaja nyt kuunnellut, koska pyydän nyt mandaattia, jotta voisimme aloittaa neuvottelut puheenjohtajavaltion kanssa, koska haluaisin, että tämä paketti, joka käynnistettiin vuonna 2008, vihdoinkin saataisiin päätökseen. Koordinaattorit keskustelivat jo tästä mandaatista ja siitä on jo sopimus, eli tarvitaan vain vahvistava äänestys. Pahoittelen, että en tarkistanut tätä etukäteen. Jos olisitte sanonut tämän aluksi, niin se olisi ollut hyödyllistä, mutta nyt jos meillä on täällä yli puolet valiokunnasta, tarkistetaanpa Saldemon se puolustaa. Voimmeko nyt äänestää koneellisesti tästä mandaatista? Katsotaan montako tarvitaan. 21. So, I'm sorry that we should have... Meidän olisi pitänyt nostaa tämä esille aiemmin. Meitä on vain 17. Eli kolme pitäisi vielä saada äänestämään. Montako tarvitaan? 21. Voitaisinko löytää joku vielä äänestämään pikaisesti? Joku ulkopuolelta vielä äänestämään. Sitä vain tarvitaan. Y- yksi henkilö. Kaikki täällä ovat nyt äänestäneet. How many people do we have in the committee? 40, 40. I need your vote. Ääni tarvitaan. Yeah, okay. Just, it's all right. Okay, that's good. All right. Okay, all right. Somebody, somebody who's got the card in, it's not... Jollakin on kortti koneessa, mutta ei ole äänestänyt. Bernadette, voitko äänestää? Good. Okay. Good. So you have your mandate. No niin, mandaatti saatiin. 21 ääntä. Kiitos. So in future rapporteurs just make sure. Jatkossa esittelijät varmistavat, että ihmisiä on tarpeeksi äänestämässä. Kiitoksia kovasti tästä työstä ja neuvottelut sitten avataan kaikkien kanssa. Kiitos. We're going to show us some slides, is that right? Good. Nyt nähdään hieman kuvia, kalvoja, eikö niin? Kofferaation varjona, Manders. En tiedä kuka vihreitä nimissä puhuu. Minulla on McLaughlinilta muistiinpanot. De Jong on tainnut poistua paikalta. Tässä kommentteja. Onko joku komissiosta? Mahtaa olla. Uh, I should, uh, I apologize for not welcoming... Pahoittelen sitä, että en te- toivottanut tervetulleeksi Kyproksen edustajaa puheenjohtajavaltion edustajana. Tämä pak- paketti on, on hänen alansa aika pitkälti. Tervetuloa siis. Schwab käyttää nyt puheenvuoron, esittelee oman asiansa ja minun täytyy poistua tapaamaan herra Borgia, mutta totta kai seuraan kehitystä tarkkaavaisesti. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään haluaisin esitellä luonnokseni tämän oma hoitemietintö, joka koskee sisämarkkinoiden hallinnointia. Ja tästä on käyty jo hyvin rakentavia keskusteluita varjoesittelijöiden ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa, joten haluaisin nyt kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana ja muille kertoisin lyhyesti, mitä työtä on tehty. Ja sihteeristötä tämä on auttanut minua ja myöskin Dantla. Periaatteessa kyse on nyt siitä, että kun ajatellaan kaikkea sääntelyä, meillähän on 1500 direktiiviä, 1000 asetusta, joita Euroopassa nyt on, niin jos niitä kaikkia pantaisiin täytäntöön ja kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla. Nythän täytyy lähteä siitä, että tämä on itsestäänselvyys, mutta yhä enemmän ja yhä useammin huomataan, että komissio tietää, tai joskus ei tiedä, että monissa, monissa joskus lähes kaikissa jäsenvaltioissa tietyt direktiivit tai eurooppalaiset säädökset eivät tule täytäntöönpannuiksi. Ja meidän täytyy miettiä nyt, koska tämähän kyseenalaistaa myöskin meidän työtämme. Olen nyt yrittänyt katsoa, onko taloudellisia tietoja sisämarkkinoiden eduista. Eli onko se taloudellinen laskentamalli sen suhteen, kuinka vahva sisämarkkinat ovat, kuinka vahvoja nämä sääntelyt ovat ja kuinka ne edistävät talouskasvua. Ja täytyy sanoa, että tällaisia tietoja ei ole. Ja se on mielestäni aika turhauttavaa koska meidänhän täytyy tällaisia tietoja joskus käyttää, kun puolustamme näitä asioita. On vain yksi tutkimus, jossa on puhuttu 0,8 prosentin lisäkasvusta jäsenvaltioille. Ja tätä voidaan lisätä tätä lukemaa, mikäli kaikkialla sitä täytäntöön sisämarkkinalainsäädäntöä epäbyrokraattisesti. Mutta meidän täytyy saada parempia taloudellisia tietoja, jotta voimme osoittaa, millaisia etuja yhtenäisestä sääntelystä ja sisämarkkinoista sitten viime kädessä on kuluttajille. Jotta tähän päästäisiin, meidän täytyy tietysti toimia niin, että se, mistä päätetään yhteispäätösmenettelyssä demokraattisesti, myöskin pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti. Ja tällä alalla en nyt käy kaikkiin yksityiskohtiin, mutta on hyvin monenlaisia ehdotuksia sen suhteen, miten tähän yhtenäisyyteen päästäisiin paremmin. Ja sanoisin, että emme halua yksinkertaista asioita silloin, kun yksinkertaisemisesta ei ole hyötyä, vaan haluamme, että sisämarkkinat toimivat hyvin. Ja siksi nämä tavoitteet tällä ensimmäisellä kalvolla osoittavat, että pääsemme parempaan tilanteeseen yhdenmukaistamalla täytäntöönpanoa, eikä kyse ole pelkästään lakien täytäntöönpanosta, vaan myöskin kun sovelletaan kansallista lainsäädäntöä direktiivien osalta. No kolmanneksi meidän pitää valvoa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa paremmin komissiolla on vain rajallisia mahdollisuuksia, koska nythän on niin, että periaatteessa se on voinut vain käynnistää rikkomusmenettelyn ja kukaan ei tietenkään usko, että tässä asiassa voitaisiin perusopimuksia muuttaa nopeasti. Eli meidän täytyy tukea tätä välinettä, mutta se on kuitenkin yksinään liian vähäinen ja meillä täytyy siis yksinkertaisesti olla enemmän avoimuutta. Ja meillähän pitää viime kädessä olla myöskin demokraattista vastuullisuutta, koska on selvää, että se, mistä jäsenvaltiot ovat myöskin päättäneet, niin niiden pitää myöskin panna se täytäntöön. Sitten, miten näihin tavoitteisiin, jotka minä mainitsin, miten niihin päästään, niin se on aika selvää. Ensinnäkin tarvitaan enemmän avoimuutta, kun ajatellaan täytäntöönpanoa ja EU-lainsäädännön soveltamista. Meillä pitää olla selkeitä suuntaviivoja komissiolta, ja jäsenvaltioille pitää sitten kertoa, missä aikataulussa tietyt toimet pitää toteuttaa. No, liittovaltioissa Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia ja meillä täytyy kuitenkin olla yhtenäiset tavoitteet. Ja komissio mielestäni, komission pitäisi nyt systemaattisesti tarkistaa, mitä EUn tasolla on päätetty. Ei riitä se, että tehdään uusia direktiivejä, vaan meidän täytyy myöskin tarkistaa, ovatko nämä direktiivit tehokkaita ja sovelletaanko niitä. Ja tietysti ilman vastaavuustaulukoita komissio on ongelmissa ja usein tulee se vaikutelma, että uudet direktiivit ovat helpompia kuin vanhojen tarkistaminen, joten myöskin komission jäsenet ovat tämän myöntäneet. Sitten tarvitaan enemmän valvontaa jäsenvaltioiden välillä, jotta tiedetään, miten täytäntöönpano toteutuu eri jäsenvaltioissa. Näin saataisiin hyödyllistä tietoa siitä, varsinkin jäsenvaltiossa, jossa ei ole vielä näin paljon kokemusta. Ja sitten myöskin tarvitaan kansalliset parlamentit täytäntöönpanon mukaan ja hyvin varhaisessa vaiheessa, eikä vasta sitten, kun direktiivistä tai asetuksesta on päätetty, vaan jo varhaisemmassa vaiheessa, jotta he ovat todellakin mukana. Ja meidän valiokuntamme voisi nyt kutsua kansalliset parlamentit tähän mukaan, ja se on tärkeä askel eteenpäin. Sitten kun ajattelemme tätä menettelyä, joka on käytössä tässä valiokunnassa, niin meidän täytyy toimia niin, että meillä on tämä sisämarkkinoiden tulostaulu, ja sitä pitää käyttää tässä prosessissa. Kesätauon jälkeen meidän täytyy aloittaa elokuussa. Mehän teemme siitä oma mietinnön. Se pitäisi olla hiukan laajempi, noin 10 sivua per jäsenvaltio, jotta voitaisiin nähdä, miten direktiivejä on pantu täytäntöön eri jäsenvaltioissa. Ja sitten sitä muokataan täällä valiokunnassa. Tehdään ihan tavallinen oma-aloitemietintö. Ja sitten marraskuussa komissio jo tekee ensimmäiset huomiot näistä löydöksistä. Ja sitten jäsenvaltioille lähetetään kasvuraportti. Ja sitten helmikuussa parlamentti täysistunnossa, kun ajatellaan tätä ohjausjaksoa, mutta ei kuitenkaan integroituna siihen äänestää. Ja sitten sen jälkeen tässä toimitaan ohjausjakson mukaisesti ja on erittäin tärkeää, ja Koferaatti ja muut ovat tästä jo puhuneet, eli meidän täytyy katsoa, että parlamentti sisämarkkisäännöstön osalta on todellakin yhteispäätösmenettelyssä mukana, ja ohjausmenettelyhän liittyy markkinataloudellisiin analyysiihin, eikä parlamentilla ole mitään yhteispäätösoikeuksia. Eli jos Euroopassa jotain voidaan muuttaa, niin ainoastaan siellä, kun meillä on toimivaltuuksia. Ja siksi maalisuhti, touko- ja kesäkuussa tehtäisiin näitä maakohtaisia suosituksia. Ja nämä suositukset pitää tehdä myöskin täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta sisämarkkinalainsäädännössä. Kun ajatellaan näitä ehdotuksia ja ehdotuksia ja sisämarkkinoiden tulostaulua, niin niitä voidaan vertailla, koska on selvää, että sisämarkkinavaliokunta on työstänyt näitä kysymyksiä vuosikausia, eli miten sisämarkkinalainsäädäntöä saadaan pantua täytäntöön ja miten tulevaisuudessa myöskin voimme tehdä näitä maakohtaisia suosituksia. Ja EU-ohjausjakson mukaisesti parlamentti on mukana myöskin yhteispäätösmenettelyssä. No sitten, mikä on sitten oikeusperusta näille kertomuksille? Ja monethan toivovat, ja itsekin toivon, että se olisi mahdollisimman muodollinen. Eli kyse olisi lainsäädäntöehdotuksesta. Ja artikla 26, kohta 3 Euroopan unionin toiminnasta tehdystä sopimuksesta ja määrittelee sen, että komissio vuosittain hyväksyy nämä suuntaviivat, mutta niitä ei kuitenkaan ole hyödynnetty. Mutta artiklan 26 mukaisesti komission ehdossa ainoastaan neuvosto sitten hoitaa tämän asian. Ja puheenjohtaja on muistuttanut, että neuvoston roolia ei tässä kysymyksessä saa aliarvioida, mutta on kuitenkin harmillista, jos tässä prosessissa parlamentilla ei ole kunnollista roolia. Ja siksi mielestäni tämä artikla 26.3 pitää ottaa pohjaksi, mutta täytyy myöskin muistaa, että meillä pitää olla parempaa täytäntöönpanoa sisämarkkinalainsäädännössä, ja meidän täytyy aina muistaa kukaisen asetuksen tai direktiivin oikeusperusta, ja sehän liittyy artiklaan 140. Eli silloin parlamentti on mukana yhteispäätösmenettelyssä täysimittaisesti. Ja siksi ehdottaisin, että tämä oikeudellinen aspekti liitetään sitten kunkin direktiivin oikeusperustaan, ja tällä tavalla Euroopan parlamentti olisi mukana yhteispäätösmenettelyssä. No, millä tavalla tämä oikeusperusta sitten lainsäädäntö oma aloitteen mietinnölle voidaan järjestää. No, siitä täytyy vielä tietysti keskustella. Valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa oltiin hiukan epäileväisiä tämän suhteen aluksi, mutta uskon, että olemme saaneet perusteltua sen, että tämä on menettelyyn liittyvä ehdotus, joka liittyy direktiivien oikeusperustoihin ja että meidän täytyy parlamentissa seurata näitä, kun olemme mukana yhteispäätösmenettelyssä meidän tukea komissiota aina sen mukaan, mitä mieltä parlamentin enemmistö on. Sisämarkkinat eivät voi olla erillään ohjausjaksosta, vaan meidän täytyy aina edistää Euroopan taloudellista tilaa, kun sovelletaan ja pannaan täytäntöön sisämarkkinalainsäädäntöä asianmukaisella tavalla. Eli meillä on todellista hallintoa. Ja kuten Italian pääministeri Monti totesi vuonna 2009, ja kuten tässä valikonnassa on usein puhuttu, niin meidän täytyy tätä edistää. Ja se työ, mikä aloitettiin tämän lainsäädäntökauden alussa, pitää nyt vihdoinkin saada päätökseen. Ja toivon, että me voimme tehdä tämän yhdessä, koska mietintö on menestys ainoastaan, mikäli kaikki poliittiset ryhmät, ainakin suuret ryhmät sitä tukevat. Ja siksi olen hyvin iloinen tästä keskustelusta. Kiitos. Thank you very much. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia esityksestäsi. Jostain syystä me emme saa valoja tuon valkokankan edessä. Melkein kaikkeen muuhun pystymme, mutta ehkä voisimme pyytää valikuntapalveluita niin, että me saisimme jotkut asetukset, että valo tuo valkokankan edestä saataisiin pois. Hassu on, että se ei onnistu. No, saanko päävalot takaisin? Esitys oli kuitenkin oikein hyödyllinen. Paljon kiitoksia työstäsi. Tämä on poliittisesti äärimmäisen tärkeä mietintö ja hyvin samansuuntainen kuin mitä keskustelut ovat antaneet ymmärtää. Kiitos suoraan viivaisesta lähestymistä vastasi. Kuullaanpa nyt varjoesittelijöitä. Herra Konfaratti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kovasti kiittää Schwabia tästä alustuksesta ja kiitän siitä, että hän on käsitellyt tätä aihetta. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja hän pyrkii siihen, ettei rajoituta pelkästään mihinkään mukauttamiseen, vaan että yritetään myöskin muuttamaan ja miettiä ratkaisuja, jotta sisämarkkinakysymykset tulisivat paremmin esille. Sehän on tärkeä kysymys meidän ja komission välillä. Eli olen samaa mieltä näistä hänen huomioistaan. Eli meidän täytyy vahvistaa tätä suhdetta toimielinten välillä ja jäsenvaltioiden välillä. Tällä hetkellä kaikkihan tietävät, millainen merkitys sisämarkkinoilla on – mutta sitten on kansallisia käytänteitä, jotka välillä ovat tehottomia. Eli ensinnäkin meidän täytyy vahvistaa näitä suhteita. Ei riitä se, että vain analysoidaan tai tarkastellaan näitä asioita määrällisesti vuosittain, vaan meidän täytyy myöskin katsoa näiden sääntöjen laadukkuutta, joita on tehty sisämarkkinoiden osalta ei riitä pelkästään tämä rikkomusmenettely, vaan meidän pitää vaihe vaiheelta seurata myöskin täytäntöönpanoa siitä, mitä on päätetty, jotta voidaan sitten oikaista mahdollisia vääristymiä, joita saattaa esiintyä. Ja rangaistus loppuvaiheessa on edelleen olemassa, mutta olisi parempi, jos voitaisiin oikaista nämä virheet aikaisemmin ja jotta voitaisiin välttää nämä sanktiot. Mutta mielestäni kaikkein tärkeintä on se, että otetaan tämä askel eteenpäin ja mietitään lainsäädäntöehdotusta, jossa sisämarkkinakysymykset otettaisiin mukaan EU-ohjausjaksoon ja tällä tavalla se olisi talouspolitiikan ohella elementti, josta sitten päätettäisiin näiden kysymysten rinnalla. Tämä on kunnianhimoinen ehdotus, mutta mielestäni se on oikea. Ja siksi sitä tuetaan. Ja nythän sitten keskustellaan, mitkä ovat nämä tekniset välineet. Mielestäni on ihan oikein viitata tämän sopimuksen artiklan 26 oikeusperusta on joissain kysymyksissä hiukan kyseenalainen, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että saattaa tulla eteen teknisiä ongelmia. Ja meidän tavoitteemahan täytyy olla sellainen, että meillä on politiikkaa, joka on kunnianhimoista, mutta kuitenkin ajanmukaista. Täytyy välttää se, että eteen tulisi kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä Euroopassa, mutta joita ei koskaan muodollisesti tunnusteta. Kun ei ole muodollista tunnustamista, niin myöskin sisältö jää toteutumatta. Sitten on muita kysymyksiä, jotka täytyy ottaa mukaan. Tässä on esimerkiksi teollisuuspolitiikka otettu esimerkiksi. Se on yksi painopistealueista, jolla pitää toimia. Iltapäivällähän komission jäsen on täällä ja hänen kanssaan puhumme myöskin, mutta Schwabin ehdotuksen ydin on hyvin vakuuttava. Ja kysyisin vain, jos, onkohan tässä mietinnössä viitattu tähän sisämarkkinasäännöstöön kokonaisuudessaan, vai katsoko hän, että olisi parempi keskittyä tähän muutokseen, joka on nyt tulossa, ja käsitellä sisämarkkina-aiheita sitten muissa yhteyksissä? Thank you, Mr. Caprati. Mr. Manders. Manders. Eh, dank u wel, voorzitter. Eh, ik ook wil... Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Voisin yhtyä kiitoksiin Andreasille. Tämä on poliittinen aihe ja nyt tuntuu hieman teknokraattiselta, kun keskustelemme näistä eri aiheista. On hyvin vaikeata kertoa näistä aiheista omissa piireissäni kotona. Kuitenkin sisämarkkinat on kaikista menestynein hanke, jota Euroopasta on tullut viimeisen 20 vuoden aikana. Ja rikkomusmenettelyitä 2011 oli yli 900. Jäsenvaltiot olivat tulkinneet tai täytäntöönpanneet lainsäädäntöä sillä tavalla, että todellakin yli 900 rikkomusmenettelyä käynnistettiin. Jäsenvaltiot hieman ottavat sieltä, mitä itse haluavat ja täytäntöönpanevat sitä. Asiat kyllä voitaisiin hoitaa paljon paremmin. Kun analyysi on tehty, niin sitten täytyy selvittää se, miten voimme parantaa sitä, millä asiat toteutetaan. Kenties paras konsti ei löydy Euroopan tasolta, kenties äh, jäsenvaltion taso on paras. Me olemme havainneet, että jäsenvaltioissa on erilaisia lähestymistapoja. Puheenjohtaja, hyvä on huomata se, että Andreas on nyt saatu laittamaan paperille – se, että asetukset ovat parempia kuin direktiivit. Tätähän me olemme sanoneet jo vuosikausia. Se on ainut tapa päästä eroon tietyistä ongelmista lainsäädännön osalta. Toinenkin ongelma nousi esille, nimittäin seuranta ja täytäntöönpano. Pitäisi olla järjestelmä, jonkinlainen valvojen verkosto, joka seuraisi, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu EUn lainsäädännön täytäntöönpanossa. Parlamentti totta kai haluaa hoitaa oman pestinsä. Meidän täytyy varmistaa, että kun asetuksia tehdään, niin myös kansalliset parlamentit ovat tässä mukana varhaisessa vaiheessa. Meillä on prosessi, jonka mukaisesti lainsäädäntöä tehdään ja sen on oltava sellainen, että myös kansalliset parlamentit voivat tämän hyväksyä. Usein käy niin, että kansalliset parlamentit ovat varsin myöhäisessä vaiheessa mukana prosessissa ja sitten 27 jäsenvaltiossa tulkitaan aivan eri tavalla näitä lakeja. Nyt kun olemme juhlineet sisämarkkinoiden 20. vuosipäivää, niin olen pyytänyt PK-yrityksiltä näkemyksiä ihan muutamalla sanalla siitä, miten he katsovat, että sisämarkkinoita voitaisiin vielä parantaa. Hehän kokevat sisämarkkinat joka päivä, tekevät työtään siellä jatkuvasti. Kenties tämä voitaisiin myös nähdä laajemminkin niin, että kaikki pk-yritykset voisivat vaikkapa parilla kymmenellä sanalla todeta, mikä vielä vaatisi parantamista. Voitaisiin järjestää vaikkapa kuuleminen niin, että saisimme selkeän kuvan tilanteesta. Parannusta tarvitaan. Se on vielä määriteltävä, miten parannus sitten toteutetaan. E, nythän oikeastaan meiltä puuttuu tiedonanto. Tai oikeastaan pikemminkin viestintä. Eli meidän pitäisi saada käsitys siitä, mitä sisämarkkinat tarkoittavat Euroopalle kokonaisuutena. Tässä on vielä työtä tehtävänä. Kohdassa E todetaan, että poliittisen arvion jälkeen, mitä tämä nyt oikein sitten tarkoittaa. Totta kai haluan onnitella esittelijää ja sitten kun päästään tähän poliittiseen arviointiin, niin toivoisin, että myös meidän työmme olisi hieman poliittisempaa, eikä vain tällaista teknokraattista. Good. Thank you for your... Uh, Kiitos selkeästä näkemyksistäsi. Olen iloinen, että, että tuo asetus ei päätynyt työohjelmaan ensimmäistä kertaa. Rova Ryyle on täällä Mm, puheenjohtajistossa. Hän vetää kokousta, kun menen tapaamaan komission ISN ehdokasta, ja hän sitten menee minun jälkeeni tapaamaan komission jäsen ehdokasta. Meillä on tällainen viestijuoksu. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Schwabia. On tärkeää, että käymme tätä keskustelua ja että myöskin strategisesti käsittelemme sisämarkkinoita ja täytäntöönpanoa. Aina nähdään, että jäsenvaltiossa on puutteellista täytäntöönpanoa, mutta puut- tiedot ovat puutteellisia, että voidaan arvioida asioita. Mutta Saksa on paras täytäntöönpanossa, mutta jos katsotaan yksityiskohtia, niin se pidäkään paikkaansa. Eli tällä tavalla jokainen maa yrittää näyttäytyä paremmassa valossa. Eli on hyvä, että mietimme tätä nyt strategisesti, miten voidaan parantaa täytäntöönpanoa. Ja on myöskin totta, että joskus tulee se vaikutelma, että komission on helpompi laatia ehdottaa uusia direktiivejä kuin uudistaa vanhoja. Mutta meidän täytyy myöskin miettiä, missä on puutteita myöskin lainsäädännössä, ei pelkästään täytäntöönpanossa, vaan myöskin missä on ongelmia sitten lainsäädännössä ja miten niihin voidaan sitten puuttua. No nyt minun täytyy hiukan laimentaa tätä iloa, kun mietitään tätä asetuskysymystä. Periaatteessa ymmärrän kyllä tämän kannan, mutta myöskään asetuksia ei aina panna täytäntöön. Myöskin asetusten osalta on ongelmia täytäntöönpanossa ja sielläkin on vastaavia rikkomusmenettelyitä. Eli ei sielläkään kaikki ole ihan kunnossa. Ja sitten toinen ongelma, josta täytyy vielä keskustella, kun puhutaan asetuksista, on se, yleensä asetus on puitelainsäädäntöä, jossa ei mennä kovin pitkälti yksityiskohtiin. Jos katsotaan vaikka 200 sivua uudesta julkisten hankintojen direktiivistä, niin siitä olisi mahdotonta tehdä asetusta. Eli täytyy vielä keskustella, mikä on erityispiirre asetuksessa, ja minusta se tarkoittaa sitä, että lainsäätäjä miet rajoittuu pelkästään puitelainsäädäntöön, eikä sitten käy käsiksi näihin yksityiskohtiin. Jos tämä ymmärretään niin, niin sitten voisi tukea, mutta jos direktiivin pitäisi olla yhtä yksityiskohtainen kuin asetuksen, niin sitten olen paljon skeptisempi. Yeah, that's the problem. Good. I think, I'm, um, well, I'm pleased we're getting to the... Olen iloinen, että pääsemme villakoiran ytimeen. Pari kommenttia Rava McClarkin meidän varjoesittelijämme, mutta seuraan tätä asiaa hyvin tarkkaan itsekin. Minun täytyy puhua paljon valiokuntamme puolesta valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa. Ja valiokuntien puheenjohtajan kokous on tästä hallinnollisesta mietinnöstä tehnyt päätöksen, mutta se, että tästä tehtäisiin lainsäädännöllinen mietintö, sen täytyy saada kollegat puolelle – mutta tämä tulee ensi vuoden puolella käsittelyyn. On hyvä saada valiokunnalta taustaa ja tukea. Tämä on ratkaiseva asiakokonaisuus. Meidän täytyy olla vetovastuussa. Työmme sisämarkkina-asetuksen kanssa on ollut tärkeää. Ja meidän täytyy työskennellä vielä perinpohjaisemmin äh, muiden kanssa. Me saamme yhä monimutkaisia mietintöjä, jotka lankivat monen valiokunnan vastuulle ja meidän täytyy saada parlamentin sisäinen työ tehokkaammaksi. Ja äh, sisämarkkinalainsäädännön tapauksessa uusilla valiokunnalla on tehtävää ja Single Market Actin tapauksessa esimerkiksi on tärkeää, että on painotettu kuljetusprojekteja. Olemme valikunnassa aikaisemminkin keskustelleet siitä, että tehokas kuljetussektori, joka vastaa kestävyyshaasteisiin ja kilpailukykyyn ja kauppaan, on tärkeää. Meidän täytyy integroida tämä sisämarkkinoajattelumme tiiviimmin näillä alueilla. Meidän täytyy olla paremmassa yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa – Meillä on ollut onnistuneita keskusteluita kansallisten parlamenttien kanssa asiakohtaisesti, erityisesti kuluttaja-asioiden suhteen, jotka kansalliset parlamentit ottavat vakavasti, e, e, mutta tässä markkinoiden laajempi poliittinen merkitys ei ole niiden innostusta niin herättänyt. Mutta, mutta työpaikkien ja kansallisten hyvinvoinnin kannalta sisämarkkinoiden puolustaminen on todella tärkeää. Mutta se toppaa ja vähän muiden asioiden jalkoihin, erityisesti taantuman aikoihin. Joten meillä on ollut tässä laajempi poliittinen viesti. Toinen sekä, mistä kehuisin mietintöä. Ja tämä on työtä, jonka parissa Rama Clarkin on työskennellyt. Eli meidän täytyy kiinnittää paljon enemmän huolta, lain, huolta lainsäädännön tehokkaan kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen kanssa ja tämän transponoinnin tuloksukkuuden suhteen. Meidän on myöskin vahvennettava olemassa olevan lainsäädännön arvioita. Mehän olemme keskustelleet säätelyn tehokkuuden parantamisesta, laadun parantamisesta – komission vaikutuksen arviointityö kertoo meille, ja he valittavat meille, että jäsenvaltiot ja viranomaiset eivät osallistu tarpeeksi se, sellaiset viranomaiset, jotka ovat lainsäädännön täytäntöönpanon kanssa tekemissä. Lainsäädäntöä täytyy suunnitella niin, että sen transponointi on helppoa ja tehokasta. Ihmisten täytyy siis selkeästi ymmärtää se jäsenvaltioissa. Tämä päättää Mandasin näkökulmasta. Onpa kysymys direktiivistä tai asetuksesta jälkimmäisessä tapauksessa vielä enemmän. Kuten tiedämme markkinavalvonnan parantamisvaatimuksista, ja ensi hän tulee seuraava sellainen kierros. Tällä hetkellä, kun julkisen sektorin budjetit ovat rajoittuneita, on erittäin vaikea sille jäsenvaltioita investoimaan markkinavalvontaa. ja tiedonkerro on erittäin niukasti resurssoitua. Joskus meidän täytyy osallistaa yritykset keräämällä tietoa esimerkiksi siitä, mitä mieltä ne ovat vaarallista vaarallisista tuotteista. Heillä on niin tietoja, joita he eivät välttämättä jää meidän kanssa. Meidän täytyy olla kekseliäitä, jopa juonikkaita. Tiedäksemme sisämarkkinoiden markkinoita koskevasta tiedosta todella tehokasta. Ja tämä työ sitten painostaa jäsenvaltioita tekemään sitä, mitä me olemme koko ajan halunneet. Eli että sisämarkkinoiden tietojärjestelmät integroitaisiin tällaiseksi yhden tiskijärjestelmäksi, että Solvit, Rapex ja nämä ää, kontaktipisteet ja muut sisämarkkinajärjestelmän tietojärjestelmät tarjottaisiin yhden luukun ääreltä. Niin, että ihmiset, joihin asioita vaikuttavat kuluttajat, kansalaiset, joilla on ongelmia vastavuoroisen ammattipätevyyden tunnistamisen kanssa, tai palveluiden tarjonnan ongelmat maissa, joissa palvelutaan direktiiviä kunnolla täytäntöönpäätyä, että kaikki tietäisivät minne mennä. Ja tässä markkinoiden hallintasyklissä meidän täytyy politiikan näkökulmasta yksi kontakti tässä poliittisen ohjausjakson puitteissa, jonkun puolen ihmiset voisivat kääntyä. Jäsenvaltioiden omistautuminen, että saisimme rakenteistuttumpaa, kattavampaa tietoa markkinalainsäädännöstä. Ja ehkäpä niitä pitäisi vastuullista myös tarjoamaan tällainen ää, yhden lukun kontaktipiste. Tämä vuotuinen kertomus sisämarkkinoista on tärkeää. Erittäin tärkeää täytäntöön no, tämä PK-ehdotus. Minun mietintäni PK-yrityksestä on paljon näitä linjoilta. Ja mikroyritys, poikkeuksen tarjoaminen mikroyrityksille nousee framille. Ja meidän täytyy pannossa tota, sille Single Market Act 2, mutta myöskin tämä sisämarkkina joka on jo hyväksytty, julkiset hankinnat, ammattipätevyyden tunnistaminen, joka toivottavasti seuraavan kierroksen ensimmäisellä puoliskolla hyväksytään. Ja sitten meidän pitää ehkä ajatella sisämarkkina kolmasta. Kaikki nämä langat alkavat punoutua yhteen. Schwabin työ on tärkeää ja Clarkin ja minä varmasti annamme myös panoksemme. Haluatko joku kollega vielä puhua tuun Olet ollut erittäin aktiivinen Sigma Market Forumilla. Sun ensin. Ja sitten Ryllä saa puheenvuoro, äh, puheenjohtajuuden. This is an extremely important dossier. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihekokonaisuus. Edelleenkin tilanne on sellainen, että jäsenvaltiot suhtautuvat sisämarkkinoihin ikään kuin vastuu olisi jäsenvaltioiden ulkopuolella. Ja he toisaalta ajattelevat, että myös me olemme siitä vastuussa, mutta eivät jäsenvaltiot. Komissio antaa sellaisia merkkejä, että hallitukset pitäisi ottaa tähän läheisemmin mukaan, mutta nämä viestit ovat varsin heikkoja. Manders mainitsi asioita, huolia, jotka ovat jatkuvana päävaivana meille. Ihmiset, ihmisillä ei ole tietoa, tietoisuutta näistä asioista riittävästi. Komissio toimii ikään kuin se huomioisi muutkin tahot ja sidosryhmät, mutta todella näin ei tapahdu he eivät todella osallista muita tahoja näihin keskusteluihin ja vuoropuheluihin. Joskus käytetään vain englannin kieltä, joskus kolmea kieltä. Lähes e, koskaan ei, ei kaikkia kieliä käytetä ja nämä aiheetkin koetaan niin monimutkaisiksi, että ne, jotka aiheita käsittelevät, eivät niitä välttämättä ymmärrä. Andreas mainitsit äärimmäisen tärkeän kysymyksen. Tässäkin on käyty vaikeita keskusteluja komission kanssa. Ei ole mitään yhtä ja ainoata vastuuta määriteltävissä. Meidän täytyy komission vastaavien yksiköiden kanssa keskustella niin, että voisimme tehdä tehokkaampaa yhteistyötä näissä aiheissa. Kyllähän tämä kuuluu myös komission vastuulle. Meidän vastuumme on toimia painostajina niin, että meillä olisi tällainen yhteyspiste. Olen saanut kokea, kuinka vaikeaa on neuvotella esimerkiksi tästä internetissä toimivasta kiistojenratkaisujärjestelmästä. Tämäkin voisi olla yhdessä ja ainoassa yhteyspisteessä. On äärimmäisen vaikeata vakuuttaa komission kollegoita käyttää tällaista yhtä ja ainoata yhteyspistettä. Meillähän on jo tällainen sinun Eurooppasi yhteyspiste, mutta sitä ei riittävästi käytetä. Jos me aiomme saada kansalliset parlamentit mukaan, niin kyllä hallintojenkin pitäisi olla mukana. Sitä ne eivät vielä riittävässä määrin ole. Vahvistaisin myös sisämarkkinafoorumin roolia. Se pitäisi olla ainakin kerran vuodessa. Pitäisi ottaa enemmän tahoja mukaan, käyttää sosiaalista mediaa entistä enemmän webstreamingia ja niin edelleen keskustelujen järjestämisessä. Viimeksi hän, kun järjestelimme, järjestimme täällä sisämarkkinafoorumin avajaistilaisuuden, niin toimimme näin. Sisämarkkinat olisi näin muidenkin kuin Brysselissä toimijoiden heiniä. Vielen Dank. Kiitoksia. Ymmärsikö oikein, että komissio ei nyt ole valmistautunut eikä nyt halua ottaa kantaa tähän asiaan. Niin, eli että siis halua käyttää puheenvuoron. Selvä. Eli sitten pyytäisin, että esittelijä pitää loppupuheenvuoron. Ja Frau Vorsitzende, Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin haluaisin kiittää tästä rakentavasta keskustelusta. Meidän täytyy tosiaankin nostaa tämä kysymys poliittiselle tasolle, jos me todellakin haluamme toimia tässä yhdessä. Ja toivottavasti seuraavassa keskustelussa komissiokin voi tukea tätä näkökulmaa ja sitten käyttää asiasta myöskin puheenvuoron. No ehkä nyt voisin vielä puuttua yksittäisiin kohtiin, jotka ovat nousseet esille. Ensinnäkin Haluan kiittää Koferaattia hänen tuestaan ja kommenteistaan. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pyrkiä siihen, että riippumatta teknisistä ongelmista ja välineistä meidän täytyy puuttua tähän sisältöön. Olen valmis keskustelemaan kaikista muutoksista. No, mietintö on ollut jo vähän liian täynnä sisällöllisesti alusta pitäen, koska tämähän oli yksi vähän harvoja oma mietintöjä, joka meille on. Ja meillä on tämä Single kakkonen ja kolmonenkin on asia, johon pitäisi ottaa kantaa. Ja sitten tämä ohjausjakso on pitää myöskin ottaa kantaa. Ja kun ajatellaan tätä tämän mietinnön rajallisuutta, niin ei nyt ollut mahdollista ottaa kaikkia näitä asioita mukaan. Eli ehkä yhdessä voisimme vielä miettiä vähän jotain muutoksia tai täydennysehdotuksia. Mutta voin ihan lyhyesti kertoa, että Tämä Single Market Act 2, siitä voidaan tehdä oma luku, se ei ole mikään ongelma. Ja ohjausjakso, no siitä, sehän on otettu alusta pitäen mukaan näihin keskusteluihin ja se ei kuitenkaan ole vielä ihan iskuvoimainen käsite. Eli ei nyt ollut järkevää tästä tilanteesta vielä kertoa, mutta tietysti varjoesittelijöiden kanssa mietimme, miten sitten pidemmälle aikavälillä se voitaisiin saada paremmin esille. Ja sitten COSAC, eli Eurooppa-valiokuntien puheenjohtajien kokous, on kertonut minulle, missä vaiheessa neuvottelut tästä asiasta ovat siellä. Ja sitten palaan vielä siihen, mistä Ryle ja Haber puhuivat, eli EUn suurimman jäsenvaltion edustaja sanoi, että kyse olisi palveludirektiivin muuttamisesta, mutta tällä kuulostaa aika epäilyttävältä. Ja tietysti voidaan nähdä, että meillä on suuria viestintäongelmia, mitä tulee poliittisiin päätöksiin. Ja tämä voidaan ratkaista vain, jos kansalliset parlamentit otetaan työhön tiukemmin mukaan. Ja valiokunnassa me olemme tehneet hyvää työtä, mutta meidän täytyy vielä selvittää nämä ongelmat. Ja sitten meidän täytyy muistaa tämän ohjausjakson myönteinen henki. Sitä pitää hyödyntää ei pelkästään markkinataloudellisissa analyyseissa, vaan samanaikaisesti myöskin kollegoiden kanssa vastaavissa valiokunnissa, kun ajatellaan direktiivin täytäntöönpanoa. Muuta vaihtoehtoja ei ole. Meidän täytyy pyrkiä tähän, se on ainoa mahdollisuus, joka meillä on. No, vaikka meidän täytyy miettiä, miten lainsäädäntöä pannaan täytäntöön, sisämarkkinakysymyksissä, niin kun jäsenvaltio on vaikka talousongelmissa ja jos siellä vaikka vuoden sisällä hallitus vaihtuu usein, niin silloin sisämarkkinalainsäädännön toteutuminen toteutuu hitaammin kuin maassa, jossa on vakaa hallitus. Ja jos on liittovaltiorakenne, niin sitten on erilaista kuin valtiossa on keskushallintoa. Ja meidän täytyy täällä sitten arvioida tilannetta kussakin maassa. Jos me emme toimi tässä vastuullisesti, niin sitten uskottavuutemme kärsii. Ja aikaisemmin on nähty parlamentissa, että meidän täytyy pysyä nyt asiassa ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että sisämarkkinasäännöt otetaan nyt asian keskiöön eikä nyt muita poliittisia kysymyksiä. Näin tässä valiokunnassa on toimittu ja Mandelskin puhui tästä asiasta eli viestinnästä sen pitää parantua. Enemmän asetuksia, kyllä, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, niin ainoastaan silloin, kun se on mahdollista, ja myöskin asetukset täytyy panna täytäntöön. Siitä olen samaa mieltä. Kysehän on samasta asiasta, eli täytäntöönpanon pitää toimia. Ja sitten poliittisesta arvioinnista, josta Mandris puhui. No siitä olisin sanonut, että kyse ei ole pelkästään makrotaloudellisesta arvioinnista ohjausjakson osalta, vaan meidän täytyy miettiä makrotaloudellista tilannetta siltä kannalta, että sisämarkkinasäännöstön täytäntöönpano on puutteellista. Ja siitä syystä, ja tähän myöskin komission jäsen Vahni ehdottaa, niin komission pitää kiinnittää huomiota siihen, että yhtäältä yksi pilari tässä ohjausaksossa on makrotaloudellinen analyysi, jota täytyy parantaa, mutta toisaalta toinen pilari on myöskin sitten sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpano – ja niiden valvonta. Ja meidän täytyy myöskin poliittisesti ottaa näihin asioihin kantaa, ja Ryylihän puhui jo tästä, että tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ja silloinhan esimerkiksi tämä koskee Italiaa tai Saksaa, ja meidän täytyy olla valmiita ottamaan kantaa kansallista mielipidettä vastaan, eikä pidä tapahtua niin kuin julkisten hankintojen direktiivin osalta, että jäsenvaltiot ovat toisiaan vastaan. No sitten yhtenäinen täytäntöönpano, jotta se onnistuisi riippumatta suurimmista jäsenvaltioista niiden merkityksestä. Ja nyt kun ajatellaan näitä pelastuspakettiongelmia, niin meidän täytyy hoitaa se samalla sisämarkkinakysymysten osalta. Eli jos tämä nyt hyväksytään tässä muodossa, jos toimimme niin kuin varjoesittelijä Tuun juuri totesi, niin meidän täytyy miettiä yhteisiä intressejämme. Eli meidän täytyy myöskin miettiä täytäntöönpanoa ja katsoa, mikä parlamentin enemmistön kanta on. Meillä on hyvä pohja tässä valiokunnissa ja sitten se, mitä komission jäsen Bolkestein sanoi, kun sisämarkkinat täyttävät 10 vuotta, hän sanoi, että meillä on EU ja meillä on sisämarkkinat ja Ferrarit, mutta me olemme vain kakkosvaihteella. Ja jos sisämarkkinoiden hallinta saadaan kuntoon, niin sitten voimme vaikuttaa siihen, että voimme siirtyä kolmannelle tai neljännelle vaihteellekin. Bedanke mich und... Kiitoksia. Sitten vielä näistä aikatauluista, eli 12. marraskuuta on määräaikatarkistusten jättämiselle. Mutta meillä on vielä yksi mahdollisuus esittää tarkistuksia, eli 6. joulukuuta asti. Niin tämä täytyy vielä selkittää. Tämä täytyy tänään vielä selvittää koordinaattorin kokouksessa tai sitten huomenna. Mutta meillä on siis vielä tarkistun käsittely, jos oikein käsittelin vielä 6. joulukuuta. Ja äänestysvaliokunnassa on sitten 21. ja 22. tammikuuta. Ja sitten täysistunto tämä menee helmikuussa. No niin, tämä keskustelu päättyy tähän ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Valdassaari on esittelijä ja tulia koskevan Euroopan unionin toimintaohjelman perustaminen 2014 2020 Eli Valdassaari, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puheenjohtajakokouksen jälkeen 16. toukokuuta 2012 silloinhan jaettiin nämä kaksi ohjelmaa erikseen, Fiskalis ja tulli, ja tätähän meidän valiokuntamme erikseen pyysi, niin komissio on muuttanut omaa kantaansa ja on ottanut nyt huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannan. Ja elokuussa hyväksyttiin päätös, jolla eroteltiin nämä ohjelmat tuli 2020 ohjelmaksi ja fiskaalis 2020 ohjelmaksi. Valiokunnissa on, oli otettu huomioon ongelmia, jotka liittyivät näiden kahden ohjelman yhdistämiseen, ja siellä kyseenalaistettiin, mitä hyötyä näiden yhdistämisestä olisi. Noudattaen uusia rahoitusnäkymiä, budjettimäärärahat tuli 2020 ohjelmasta on 548 miljoonaa vuosille 2014-2020. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että nämä ohjelmat on eriytetty kahdeksi eri ohjelmaksi. Ja olen myöskin tyytyväinen tähän komission hyväksymään ehdotukseen. Kuitenkin esittäisin tiettyjä muutoksia tekstiin, jotta voidaan parantaa oikeudellista selkeyttä. Eli näistä prioriteeteista pitää tehdä erityisiä tavoitteita artiklan 6 mukaisesti, ja ne otetaan sitten mukaan asetuksen artikloihin. En ole nyt puhunut näistä rahoitusmääristä, koska odottelemme nyt neuvottelutuloksia rahoit- monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja meidän on kuitenkin taattava minimimäärärahat tietoteknisiin järjestelmiin, koska ne ovat erittäin tärkeitä. Edellisessä tuli 2013 ohjelmassa 75-20 prosenttia rahoista osoitettiin tietoteknisiin järjestelmiin, ja näin voidaan taata tietoteknisten järjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Tämä ei koske ainoastaan yhteisiä toimia ja inhimillisiä resursseja, vaan sen on katsottava myöskin tietoteknisten järjestelmien ylläpito ja kehittäminen. Ja tässä on elementtejä, jotka liittyvät prioriteettien valintaan ja määrärahojen jakautumiseen. Ja meidän pitää muuttaa tärkeitä elementtejä ja mielestäni meidän pitäisi delegoida valtuuksia komissiolle – Artiklaan 290 mukaisesti. Ja tällä tavalla voidaan käyttää delegoituja säädöksiä ja suojella parlamentin valtaoikeuksia. Ja parlamenttihan voi myöskin peruuttaa toimivallan siirron komissiolle. Meidän täytyy myöskin selventää, että me haluamme sitä, että että jäsenvaltiot ovat mukana myöskin kustannuksen maksamisessa. Ja meidän täytyy korostaa myöskin harmonisointia ja standardisointia tullivalvonnan osaisesti. Nämä ovat tärkeimmät kohdat. Enkä nyt puhu pidempään tämän sisällön osalta. Ja nythän sitten odottelen kollegoiden puheenvuoroja. Teillä saattaa olla ehkä lisää ehdotuksia, joiden avulla voimme parantaa tätä mietintöä. 12. marraskuuta käsittelemme tarkistuksia ja se on sitten aikaraja, johon mennessä olen valmis ottamaan vastaan ehdotuksianne. Kiitos. Ich habe eine Bitte an Herrn Kiitoksia. Eli koferaatille yksi pyyntö. Voisiko Schmidt puhua teitä ennen, koska hänen täytyy lähteä pois? Sopiko teille, että... Niin, selvä. Joo, eli Schmidt, olkaa hyvä. thank you to... Kiitos, edustaja Koferaati. Minun täytyy olla toisessa valiokunnassa kymmenen minuutin kuluttua. Pahoittelen tätä. Tällaisia ongelmia syntyy pienemmille ryhmille te ette sitä koskaan havaitse, mutta tällaista minun elämäni on. No, tämä on tervetullut ehdotus ja kiitän näistä alustavista kommenteista. Totta kai tämä on jäsenvaltioille elintärkeää ja myös muille, että voimme varmistaa, että järjestelmä pannaan täytäntöön. Meitä on kohta 28 jäsenvaltiota, toivottavasti. Niin kuin aiemmin olemme puhuneet, on hyvin tärkeää, että meillä on myös uusi tietotekniikkajärjestelmä ja moderni hallinnointi tullialalla. Tämä on unionin kompetenssia ja lista on avoin. Tämä on tarpeellista, jotta meillä on harmonisoidumpi järjestelmä. Kustannukset voivat olla ongelma, niin kuin aiemmin olemme keskustelleet ja esittelekin mainitsi. Jäsenvaltiot eivät todennäköisesti ole samaa mieltä siitä, että ne ovat vastuussa uuden eurooppalaisen tietojärjestelmän kustannuksista. Tällä hetkellä he eivät oikeastaan tiedä, mistä he vastaavat, eivät ainakaan se, siitä, että rahoittaisivat eurooppalaisen arvojen toteutumista. Miten komissio aikoo varmistaa, että jäsenvaltiot priorisoivat tätä hyvin tärkeää askelta eteenpäin, eli tulialan yhteistä hallinnointia? Se on kenties yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Komissio toteaa, että Jotkut, tai kaikki jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Jotkut tai kaikki, suora sitaatti. Mitä tällä tarkoitatte? Ettekö katso, että me pitäisi olla pakollinen kaikille? Sisämarkkinoiden täytäntöönpano johti siihen, että tullimuodollisuudet poistettiin, niin kuin tiedämme, ja tämä on puolestaan tuonut mukana monia etuja. Pitäisi olla myös tietoinen siitä, että järjestäytynyt rikollisuus on hyödyn, hyödyttänyt, hyödyntänyt tilannetta. Tästä me olemme saaneet paljon kuulla Krim-valiokunnassa. Me tiedämme, että joka vuosi miljoonia, jos ei miljardeja euroja hävitään tämän tyyppisen rikollisuuden takia. Sen takia yksi petosten vastaisen toiminnan prioriteetteista onkin puuttua tähän rajat ylittävän tavarakauppaan ja siinä ilmenevään rikollisuuteen. Meillä on myös tullialan yhteistyöstä neuvoston työryhmä ja säännöt, joita on noudatettava. Korostaisin sitä, että nämä toimet täytyy todellakin priorisoida. Niitä täytyy kehittää tulevina vuosina entistä enemmän. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja kiitos vielä Koferaatille. Auch ich möchte mich nochmal... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Koferaatia. Ja nyt te saatte sitten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten Balsaari totesi, eli tämä komission ehdotus on hyvä tulos. Mehän olemme tätä tukeneet alusta pitäen, mutta sehän komissiossa aluksi torjuttiin. Eli siellä ei haluttu jakaa tätä ohjelmaa, koska siinä oli jonkin verran yhteisiä asioita ja siinä oli paljon dynamiikkaa ja sisältöä, joka oli täysin erilaista näissä kahdessa ohjelmissa. Ja tämä on siis ensinnäkemältä myönteinen seikka. Valdassar on toiminut ihan oikein. Ja joka tapauksessa hän on lisännyt tiettyjä täsmennyksiä. Nehän hän luetteloi aikaisemmin nopeasti. Siellähän vielä muitakin. Esimerkiksi siinä on petosten torjuntaa korostettu. Sitä on vaikea kvalifioida. Ja sitten on muitakin kysymyksiä, joita käsittelemme yhdessä rakentavassa hengessä, jotka liittyvät toisiin kysymyksiin tekstissä, kuten asioihin, jotka etenevät vaiheittain. Esimerkiksi on tärkeää arvioida tietotekniikan ja tietoteknisten kysymysten merkitystä. Niiden avullahan voidaan tehostaa perinteisiä toimia tullissa. Ja minun mielestäni olisi hyvä korostaa tietojen kerästä, josta Vallasarki puhuu mietinnössään. Meidän pitäisi hyödyntää tätä enemmän ja tällä tavalla voidaan sitten yksilöidä kaikkia kielteisiä prosesseja, joita liittyy näihin toimintoihin. Meidän pitää antaa nyt sidosryhmille rooli ja käyttää heidän asiantuntemustaan hyväksi, jotta voimme parantaa tullipolitiikan tehokkuutta. Meidän täytyy nyt miettiä, mikä on yhteys tämän ohjelman ja sitten toimintojen välillä, joista me olemme vastuussa suoraan tai välillisesti sisämarkkinoilla. Meidän täytyy yhdessä miettiä näitä ilman mitään kiirettä. Eli ehkä tämä fiskaalisohjelma voisi rahoittaa myöskin yhteistyöohjelmia sisämarkkinavalvontaviranomaisten välillä. Ja kaikki, mikä lisää avoimuutta, joka auttaa tuntemaan paremmin taloudellista dynamiikkaa, matkustamisen hyödykkeiden henkilöiden osalta. Minun mielestäni tällä tavalla voidaan lisätä kilpailua EU:ssa ja sitten voidaan lisätä myöskin kohesiota, jos etenemme tällä tiellä. En nyt halua tietenkään vähätellä tai unohtaa muutoksia, joita on tapahtunut, mutta meillä on kuitenkin tässä mahdollisuus nyt puuttua näihin eri aiheisiin. Ja meidän täytyy kiinnittää kiinnittää huomiota myöskin koulutukseen näillä markkinoilla. Ja uskon, että voimme keskustella tästä kaikessa rauhassa, koska se ilmapiiri, jossa kollega on käsitelty näitä asioita, on mielestäni aivan oikea. Ei pelkästään sisällön puolesta, vaan myöskin siitä, että hän on valmis kuuntelemaan muita. Vielen Dank. Äh, dann werde ich ganz kurz... Kiitoksia. Sitten voin kertoa vihreiden kannan lyhyesti. Minäkin tuen Vallessaaria täysin. Hänen lähestymistavassaan hänen ehdotuksensa erittäin hyvä. Ja pidän hyvänä myöskin sitä, että komissio on ottanut huomiomme, huomioon toiveemme. Ja korostaisin vielä, että meidän täytyy muistaa tämä tulliunionin uuden aikaistaminen. Ja tällä alalla on erittäin tärkeää muistaa rahoitus, koska jos rahoitusta ei nyt selvitetä, niin tietenkin myöskin Tulliunionin täytäntöönpano viivästyy. Ja me tarvitsemme nyt sisämarkkinoita tätä tulliunionia. Eli meidän täytyy nyt vielä miettiä sitä, ja Schmidthän tästä myöskin puhui, millä tavalla jäsenvaltiot saadaan siihen, että nekin kantavat osuutensa tässä kysymyksessä. Meidän täytyy katsoa, mitä komissio on tehnyt, ja meidän täytyy vielä pohdiskella näitä kysymyksiä. Ja tietysti myöskin sitä kysymystä, miten kaiken kaikkiaan voidaan toimia vahvemmin ja miten voidaan luoda sitovia sääntöjä. Eli tätä kysyisin komissiolta, mutta olen iloinen tästä hyvästä yhteistyöstä. Tällä hetkellä olen keskittynyt enemmän tähän tullioniin ja nyt alan vasta tarkastella näitä muita kysymyksiä, mutta voin tukea esittelijä täysimittaisesti. Ja nyt te sitten EKRstä Bilan. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chciałem podziękować panu posłowi za, za przygotowanie. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on työstänyt tarkistukset. Hänen työnsä hän liittyy myös edustaja Le Gripin tekemään työhön, johon, jota olemme käsitelleet muutama viikko sitten. Meidän pitää määritellä prioriteetit, tavoitteet ja myös rahoituspuitteet tuleville vuosille. Minulla ei ole montakaan kommenttia nyt, kun olen lukenut ehdotuksen, niin tiedän, että tärkeimmät kysymykset on huomioitu. Tulli ohjelma oli aika lailla tehokas. Toivon, että myös tuleva ohjelma sitä olisi. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tarkistus 21 rahoituspuitteista olen siis esittelijän kanssa samaa mieltä, että pitäisi olla joustavia. Ei pitäisi jäädyttää varoja, jotka on korvamerkitty tälle molemmissa mietinnöissä. Gribin ja tässäkin ehdotamme muitakin toimia, joilla pyritään modernisoimaan tullitoimintaa. Meidän pitäisi jättää jonkinlaista liikkumavaraa rahoituskysymyksissä niin, että voimme sitten sopeuttaa budjetiotsakkeet hankkeita. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää. Vielen Dank. Dann wird... Kiitoksia. Sitten komissio saa vielä puheenvuoron. Skalu, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Paldesaara ja edustaja Koferaatia kommenteista. Toteaisin, että Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka on linjassa ja joka on suoraan jatkoa olemassa olevalle ohjelmalle. Väliarvioinnissa todettiin, että se on tehokas ohjelma. Tässä mielessä, kun näemme tämän jatkona sille, mitä jo tehdään, kuitenkin tiettyjä varauksia täytyy esittää ehdotuksista ja kommenteista. Oikeastaan tässä on neljä kategoriaa, joilla kommenttia voitaisiin yksin, yksinkertaistaa. Ensinnäkin eh, varusteiston välineiden rahoitus. Väliarvioinnissa ei ole koskaan ehdotettu, että olisi uusi ohjelma, jolla välineitä rahoitettaisiin. Vaikutusarvioissa olemme tutkineet sitä mahdollisuutta, että yhdessä ohjelman kanssa rahoitettaisiin välineistöä. Tämä johti budjetin valtavaan paisumiseen. Esittelijän ehdotuksesta ei käy aivan selväksi, mitä välineistöä pitäisi rahoittaa. Välineistö lähtee aina kiikareista sitten skannereihin. Puhumme tuhansista toisaalta miljoonista euroista. Tällä hetkellä ohjelman budjettia ei ole tämän tyyppisten välineistöjen hankintaan mitoitettu, joten olisi hyvin vaikeaa löytää jonkinlaisia varastoja, vararahoja, mahdollisuuksia rahoittaa välineistöä tällaisen budjetin puitteissa. Tämä on suuri kysymys. Me toki ymmärrämme, että eh, tätä tarvitaan, mutta ohjelma ei ole suunniteltu niin, että sillä voitaisiin rahoittaa minkäänlaista välineistöä. Sitten toinen seikka, johon komissio suhtautuu varauksella, ovat delegoidut säädökset ja tarkistus, joka viittaa tähän. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että ohjelma on toimintaohjelma. Kyse on lähinnä täytäntöönpanosta, tietojärjestelmästä ja inhimillisestä toiminnasta, koulutuksesta, seminaareista, työryhmissä. Kyse ei ole politiikan muutoksesta. Kyse ei ole siitä, että pitäisi ryhtyä lisätoimiin, kun asetuksesta äänestetään. Katsomme, että täytäntöönpanosäädös olisi riittävä. Sitten toinen kategoria, johon me suhtaudumme varauksella, artikkelat ja ehdotukset, jotka liittyvät budjettiin. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että väliarviointi korostaa ohjelman joustavuutta. Tämä on yksi pääelementeistä, joka on otettu myönteisenä asiana huomioon kun nyt ajattelemme hyvin vaikeata taloudellista tilannetta ja tulliunionin kehitystä. Me emme tiedä, mitä tapahtuu vuonna 2020. Meidän näkökulmastamme näin ollen on hyvin tärkeää pitää kiinni ohjelman joustavuudesta ja pitää se mahdollisuus, että rahoitusohjelmointia voidaan sopeuttaa tilanteeseen. Sitten pienempi seikka, joka liittyy näihin kommentteihin, on se, että 0,25 prosenttia budjetista ja katto 0,25 prosenttia liittyy hallinnointikustannuksiin, niin tämä on todellakin pieni katto. Sitten varauksia liittyy myös ehdotuksiin, joita on tehty indikaattoreista. Eikä ole aivan selväksi, mitkä ovat perustelut näille indikaattoreille. Tarvittaisiin lisäselkeytyksiä ennen kuin voimme niihin ottaa kantaa. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Kiitoksia. Mutta pyytäisin, että komissio voisi vastata vielä Schmidtin kysymykseen, eli miten jäsenvaltiot saadaan enemmän mukaan rahoitukseen näiden ohjelmien osalta. Sorry, I didn't expect to answer because he... E, en tiennyt, että minun pitää nyt vastata. Varmaankin joku komissiosta välittää tässä viestiä edustaja esitti useampia kysymyksiä. Miten prioriteetit määritellään ja asetetaan? Me määrittelemme nyt monivuotista ohjelmaa. Tässä, tästä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa ja pyrimme sopimukseen jäsenvaltioiden kanssa. Tästä saamme tiekartan täytäntöönpanolle tietojärjestelmän täytäntöönpanon suhteen. Tämä on määritelty ohjelmassa vuodelle 2013 ja sitten kaikki uudet ohjelmat, joita tuetaan tämän kautta. Tämä on kokonaisponnistelua. Komissio ja jäsenvaltiot korostuvat rooleissaan ja kaikkien pitää tietää, mitä itse kunkin on tehtävä. Totta kai komission näkökulmasta budjetti tulee vain tästä tulliohjelmasta ja sitten jäsenvaltioiden on tehtävä oma osuutensa budjetin rahoittamiseksi. Toinen kysymys. Miksi tietyt järjestelmät on nähty vain tiettyjä jäsenvaltioita koskeviksi. Tämä oikeastaan juontaa juurensa tiettyihin tarpeisiin, jotka on identifioitu jos tiettyjen jäsenvaltioiden tekemä työ, ponnistelu voidaan ottaa esille sillä tavalla, että se voisi olla hyödyksi kaikille. Jos vaikkapa tuontivalvontajärjestelmä on tietynlainen tietyssä jäsenvaltiossa, niin saman tapaan kuin toi toisin kuin tänään tehdään, eli sama asia tehdään 27 kertaa jäsenvaltioiden tasolla, niin sitten siellä 8-9 jäsenvaltiota voisi tukea, voisi saada budjettitukea ohjelmasta ja tekisi työn, joka sitten hyödyttäisi myöhemmässä vaiheessa kaikkia muitakin. Kyse on uudesta välineestä tässä ohjelmassa. Olettaisimme, että tiettyjä seikkoja tehdään tiettyjen jäsenvaltioiden toimesta ja sitten tulokset tulisivat kaikkien hyödyksi myöhemmässä vaiheessa. No sitten petosten vastainen työ ja yhteistyö Olafin kanssa – haluaisin kertoa teille, että me teemme läheistä yhteistyötä Olafin kanssa. Olaf käyttää äh, verkostoa, jota rahoitetaan Tulli 2013 ohjelman kautta. Me olemme läheisessä yhteistyössä heidän kanssaan ja käytämme, he käyttävät meidän rakennettamme, jolla kaikki jäsenvaltiot ovat yhteydessä toisiinsa. Ja tätä rahoitetaan nimenomaan Tulli 2013 ohjelmasta. Tässä kaikki puheenjohtaja. Dank, ich glaube, das hat... Kiitoksia. Tämä nyt tuo varmaan tähän keskusteluun lisäarvoa. Nyt sitten vielä esittelijä Valsaari. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä, Koferaattia, Schmidtia, Vilania ja puheenjohtajaa näistä ehdotuksista ja kommenteista. Nämä aiheet, joita nyt on korostettu, eli rahoitus ja se, että täytyy korostaa, kuinka tärkeää on petoksen torjunnan tärkeys ja tietotekniikan ja sidosryhmien merkitys, ne ovat näitä painopistealueita tämän asetuksen ja ohjelman osalta. voidaan vielä katsoa näitä valtavia vahinkoja, joita koituu piraattituotteista ja väärännöksistä ja elintarviketurvallisuuden vaarantamisesta ja kaikista näistä säännön vastaisista tuotteista, joita tulee Eurooppaan. Tuliohjelma liittyy myöskin tähän. Turvallisuus on myöskin yksi painopistealue ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että saamme käyttöön järjestelmän, joka olisi tehokas kaikilla rajoillamme ja kaikissa tulleissa. Eli automaattiset järjestelmät, tietojen vaihto, tiedotuksen säännöllisyys. Kaikesta tästä pitää tehdä tehokkaampaa. Sitten rahoituksesta vielä. Meillä on prosenttiosuuksia, jotka ovat näitä minimimääriä jotka sitten jaetaan eri alojen kesken. No sitten joustavuutta voi tietysti olla, ja olen iloinen, että komissiokin on lähentynyt kantamme, mutta nämä perustiedot ja tämä perusmäärärahojen jako on kuitenkin vielä hiukan epämääräinen, eli millä tavalla tiettyjä aloja tai kohtia tästä olemasta rahoitetaan, niin tähän pitää vielä puuttua. Ja 12. marraskuuta sitten käsitelmme tarkistuksia ja kiitän kaikkia kommenteista ja ehdotuksista, joita sitten tulee vielä tarkistusten muodossa. Kiitos puheenjohtaja. Dann möchte ich mich auch No minäkin haluan sitten vielä kiittää kaikkia keskustelun osanottajia ja tällä tavalla keskustelu päättyy, mutta Muistutan vielä, että tänään iltapäivällä kello 15 aloitamme keskustelemalla komission jäsenen Tajanin kanssa ja toivottavasti voitte ilmoittaa sitten poliittisille ryhmille siitä, että tänne pitäisi saada mahdollisimman paljon jäseniä tälle tänään sitten kello 15.